Meidän täytyy pikkuhiljaa aloittaa kokouksemme, koska muuten puhujillemme ei jää riittävästi aikaa käsitellä aiheita, joten käymme nyt lävitse normaalit muotoseikat ensin. Joten toivoakseni voimme hyväksyä nyt esityslistan. Kukaan ei tunnu vastustavan, joten estyslista on hyväksytty. Nyt sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä on muutama, mutta yritän käsitellä ne mahdollisimman nopeasti. Ensinnäkin huomisaamuna me käymme näkemysten vaihtoa Rova Elina Salgadon kanssa, joka edustaa ECOFIN-neuvostoa. Mutta valitettavasti hän ei taaskaan pääse paikalle huomenna joten kerromme mahdollisimman pian, milloin hän loppujen lopuksi saapuu kokoukseemme. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että hänet on kutsuttu paikalle 121 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Ja tämän artiklan mukaan hän on määrä tulla selvittämään meille niitä suosituksia, joita on annettu tai tullaan antamaan Kreikan osalta ECOFIN-neuvoston toimesta. Huomisaamun tuota varten määrätty ajankohta tullaan käyttämään keskustelun Kreikan tilanteesta. Odotan vielä vahvistusta kaikilta koordinaattoreilta sen suhteen, että koordinaattori sopii, että tuo aika käytetään Kreikkaa koskevan keskustelun 10. päivä toukokuuta. Meillä on ylimääräinen kokous tiedossa maanantai-iltapäivänä. Tuon kokouksen aikana me tulemme äänestämään sekä EAFM-direktiivistä että Mietintöluonnosta koskee pankkivalvontaa. Kuten tiedätte, tai pankkivalvontapakettia, kuten tiedätte, tämä koko paketti on hyvin painava kaikissa kieliversioissaan. Sitten kun kaikki asiakirjat, koska kaikki asiakirjat on jaettu ja kertaalla, niitä ei tule jakamaan uudelleen enää ensi viikolla, vaan no, paperit löytyvät kokous asiakirjan joukosta nettisivulta koska kyse on kahden metsän, kaksi metsää vievästä paperi. Kasasta emme tule printtaamaan näitä uudestaan, vaan katsokaa paperita netistä. Strasburgissa on niin ikään torstaina 20. päivä toukokuuta määrä järjestää ylimääräinen kokous kello 9.30-11 aamulla torstaina. Muistutaisin teitä siitä, että koordinaattorilla on kerrottu kahdesta uudesta jäsenestä jotka toimivat tilastoneuvontakomiteassa jatkossa. Ja meidän täytyy nyt hyväksyä heidän nimityksensä tuohon komiteaan. Meillä on hyvin vähän aikaa heidän hyväksymisekseen 7. päivä toukokuuta viimeistään. Meidän täytyy antaa kannanottomme, joten 5. päivä toukokuuta viimeistään kello 15 päätös täytyy tehdä. Näiden kahteen jäsenehdokkaan ansioluettelot on valiokunnan jäsenille jo jaettu. Viimeinen ilmoitusasia esitys, joka liittyy laajoihin talouden suuntaviivoihin ja taloushallintoon, on esityslistan kohta, jonka käsittely on lykätty tuonemmaksi yhden poliittisen ryhmän pyynnöstä. Kaksi muuta poliittista ryhmää tukivat tuota lykkäysesitystä. Näin ollen tuon kohdan käsittely tullaan lykä- lykkäämään tuonemmaksi. Saattaa olla, että päätösosaman tekstiin tullaan palaamaan myöhemmin, että käsitellään pelkästään talouden laajoja suuntavia, mikäli neuvosto lykkää asian hyväksymistä lokakuulle. Taloushallinnosta ehkä jo tiedättekin, että ylimääräinen Euroopan neuvoston kokous tullaan järjestämään euroalueen jäsenvaltioiden kesken 7. päivä toukokuuta, joten jälleen kerran saattaa olla hyvinkin oikea-aikaista pohtia myöskin tuon aiheen käsittelyn ajankohtaa. Pyydän anteeksi nyt sitä, että ilmoitusasioita oli niin monta, mutta nyt voimme siirtyä saman tien kohtaan kolme estysistavalla. Sofi, halusitko sinä puheenvuoron? Hyvin lyhyesti kuitenkin vain. Sofi, ole hyvä. Niin, epämiellyttävää, ettei nyt ole mahdollista käydä puheenjohtajavaltion kanssa keskusteluja huomen aamulla. Tietysti on mahdollista lykätä tätä tapaamista ja käydä omaa keskusteluamme, mutta kun nyt kuitenkin tilanne kehittyy varsin nopeasti, niin kunnes ministerillä on aikaa meille, ei ehkä asia ole enää ajankohtainen. Eli toivoisin todellakin, että te puheenjohtajana ottaisitte yhteyttä valtion ja yrittäisitte järjest- saada heidät järjestämään aikaa myös tänne päin. Tulen vakuuttamaan teille, että hyvin vahva edustus tullaan varmistamaan. Loppujen lopuksi en kuitenkaan voi väki pakolla raahtarovassa kaadua tänne. Teen kuitenkin kaiken voitavani, jotta hän tänne tulee. Mutta palatakseni nyt kohtaan kolme estyslistalla. Kysyn julkisesta kuulemistilaisuudesta, Basel 2. ja vakavaraisuusdirektiivin tarkistamisesta – Erityisestikin kyse on vakavaraisuusdirektiivin nelosversiosta crd nelosesta millä nimestä kutsutaan. Me olemme laatimassa tästä aiheesta mietintöä. Otmar Karas on tämän mietinnön esittelijä. Olisin toivottaa ensinnäkin tervetulleeksi asiantuntijamme. Ensimmäisenä Stefan Walter, jälkeensä Barbara Frohn, sitten Andreas Treichel ja lopuksi Andrian Blundell Vignal. He tulevat kukin puhumaan noin 10 minuutin ajan, ei ainakaan enempää kuin 10 minuuttia. Ja sitten tämän jälkeen seuraa tavanomainen kysymys- ja vastauskierros. Joten mikäli haluatte esittää kysymyksiä asiantuntijoille, niin pyytäkää puheenvuoroa sitten, kun se on ajankohtaista. Nyt annan ensimmäisen puheenvuoron ensimmäiselle asiantuntijalle. Heidän ansioluetta on saanut teille jaettu, joten heitä en nyt pidempään esittele, paitsi että totean, että Stefan Walter on Baselin pankkivalvontakomitean pääsihteeri, joten tämä jo oikeuttaa ne läsnäolonsa täällä tänään. Herra Walter, olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Minulla on erittäin suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään esittelemässä Baselin komitean työtä, kun se pyrkii uudistamaan pääoma vaatimuksia tai vakavaraisuusvaatimuksia koskeva direktiiviä tarkoituksena on lisätä pankkisektorin kykyä pistää kampoihin vaikeissa olosuhteissa niin, että toiminta on kestävämmällä pohjalla. Kriisiä edeltävä pankkijärjestelmä piti sisällä monia heikkouksia. Ensinnäkin velkaa oli otettu liikaa, pankkialalla rahoitusjärjestelmässä ja liian vähän oli korkealaatuista pääomaa vastaamassa näistä tappioista. Lisäksi luoton kasvu oli liiallista ja takuut olivat puutteellisia ja alihinnoitteluongelma lisäksi eh, hyvin aggressiivisesti suhtauduttiin maturiteetteihin ja lisäksi oli liian vähän kannustimia hallita riskejä niin, että olisi pitemmän aikavälin suunnittelu viidenneksi. Lisäksi oli liian heikot puuskurit, joilla pystyttiin torjumaan suhdannevaihtelua rahoitusmarkkinoilla. Ja lopuksi lisäksi oli liian paljon systeemisiä riskejä, keskinäistä riippuvuutta eri toimijoiden kesken ja riittämättömiä toimia lieventää näiden valtavan suuria seuraamuksia, joita syntyi, kun tällaiset liian tällaiset yritykset olivat vaikeuksia olivat liian suuria mennäkseen vararikkoon. otto oli suuri ongelma, sääntelystandardit, mikäli ne olisivat korkeammat, niin kuin Baselin komitea nyt ehdottaa, olen varma, että kriisi olisi ollut vähemmän vakava ja se olisi vähemmän aiheuttanut taakkaa veronmaksajille ja muille toimijoille. Jotta voimme korjata nämä perusongelmat, komitea ehdottaa seuraavia tavoitteita, kun uudistuksia tehdään. Nämä liittyvät suoraan minun analyysiin, jotka liittyvät puutteisiin kriisieltävän aikana. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että kaikki materiaalin riskit on riittävästi katettuna silloin, kun lasketaan pääoman vaatimuksia, erityisestikin silloin, kun on kyse kaupankäynti, menetelmistä, derivatiiveista ja muista. Lisäksi täytyy varmistaa, että riittävän korkeatasosta pääomaa on, on saatavilla, että voidaan torjua kaikki riskit, altistumisen riskille yhteiset, yhteinen kiinteä pääoma, avoimuus ja valvonta. Lisäksi pitäisi pilarin yksi pilari yksi hoitaa kuntoon niin, niin, että pankkisektorin laina tai velkaantumisuus saadaan kuntoon. Lisäksi pitää luoda suhdanteiden vastaisia pääomapuskureita ongelmien varalta, koska ongelmia aina syntyy. Lisäksi pitäisi saada minimistandardit, globaalit sellaiset, joilla tarkkaillaan likviditeettiriskejä. Lisäksi täytyy vahvistaa valvontaa ja sääntelyä. Silloin kun on kyse systeemin, systeemin kannalta tärkeistä pankeista, pitäisi analysoida riskejä, joita ne luovat suurelle yleisölle laajalta katsottuna. Lisäksi pitäisi vahvistaa riskinhallintaa ja valvontaa, pilari kakkosen valvonta menettelyiden kautta pitää parantaa myöskin markkinoiden kurinalaisuutta, Vahvistamaan pilarin kolme tiedonanto velvollisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi pääoman riittävyyteen. Lisäksi täytyy olla käytännönläistymistapoja, joilla voidaan parantaa hallintaa ja ratylittäviä pankkialan ongelmien ratkaisumenettelyitä mikrotason valvonta ja makrotason valvonta on tarpeellista. Ja täytyy tarkastaa myöskin laajempia riskejä, jotka liittyvät tiettyihin toimiin, jotka, ongelmiin, jotka liittyvät koko systeemiin. Suuri osa uudistuksista ovat systeemisiä luonteeltaan erityisestikin, jotka liittyvät pääoman vaatimuksiin. Niitä on lisätty, kun on kyse trading book-toiminnoista lisäksi kun on kyse monimutkaisesta arvopaperistamistoimista ja uudelleen arvopaperistamisesta. Ja lisäksi pitäisi luoda kannusteita käyttää tällaisia keskeisiä toimintakumppaneita, keskeisiä toimintakumppaneita. Vaasin komiteassa on tarkasteltu eri systeemiriskejä, eri yritysmalleja ja tarvetta, joka kaikilla pankilla on tukea tai taata toimintaansa jatkuvalla tasolla ja pidemmällä aikavälillä. Lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota ainutlaatuisiin olosuhteisiin, jotka liittyvät muihin kuin John Stock-yhdistyksiin silloin, kun on kyse tästä osuuskuntapankeista ja säästöpankeista. Komitea odottaa, että kaikki pankit luovat puskureita, minimipuskureita, joita voidaan käyttää vaikeina aikoina. Nämä puskut täytyy luoda hyvinä aikoina. Täten tehdään järjestelmästä kestävämpi shokkien ja ongelmien yhteydessä ja paremmin vastaat sen reaalitalouden tarpeisiin. Komitea kiittää nyt huomiota erityisesti niihin vaikutuksiin, joita koko alalle ja taloudelle on ollut sekä siirtymävaiheesta että pidemmällä aikavälillä. Pankit pyrkivät nyt samaan tuottotasoon kuin mikä vallitsi ennen kriisiä. Kuitenkin julkisen, julkisen tuen avulla pankkeja on pyritty pönkittämään, ja tämä täytyy muistaa, ja täytyy sitten realistisesti odottaa, että tätä hyötyä täytyy, tai tukea täytyy käyttää puskurin rakentamiseen eikä siihen, että pankkien tuotto kasvaa. Komitean esittämät uudistukset, joita G20 on pyytänyt hieman lopun, vuoden lopun mennessä, pyrkivät luomaan pankille, pankille enemmän kestävyyttä vaikeuksien yhteydessä. Standardit parantavat myöskin, normien nostaminen parantaa myöskin luottamusjärjestelmän sääntelyvaatimukset ovat edelleenkin liian matalalla, eivätkä ne estä sitä, että uudelleen syntyy ongelmia, kun rahoituslaitokset ovat ylivelkaantuneita ja niillä on liian vähän pääomaa ja sitten ne eivät kestä kriisitilanteessa. Kaksi prosenttia riski pääomasta on tällä hetkellä tämä suhde, se on 50 suhde yhteen, joten mitä globaaleja, globaaleja likviditeettiehtoja ei ole. Ja pankkien huono likviditeetti oli yksi niistä tärkeistä kriisin laukaisista tekijöistä. Sen vuoksi Baasien komitean ehdottanut, että kansainvälisesti harmonisoidaan, harmonisoidaan likviditeettistandardit. Tämä auttaa varmistamaan, että pankit voivat kestää kuukauden ajan akuuttia stressiä ja, pyst- ne pystyvät luo- saamaan parempaa, vakaampaa rahoitusta. Anteeksi, voisitteko puhua hieman no, hitaammin, koska te luette suoraan paperista, että tämä on tulkeille hyvin, hyvin vaikea. Hyvä, minä hidastan hieman vauhtia, niin sanoo puhuja. I think I'll make the minutes too. Niin, mutta kun minulla on vain 10 minuuttia aikaa. Komitea on ryhtynyt erittäin tiukkaan prosessiin arvioidakseen kokonaisvaikutusta, joka uudistuksesta tulisi tarkoituksena on luoda parempaa pankkien kestokykyä, sietokykyä ja luoda kestävämpää kasvua. Tässä on mukana seuraavat tekijät. Ensinnäkin julkisen, julkinen kuuleminen. Joulukuussa tehtiin joitakin pääomauudistuksia, likviditeettiuudistuksia, joiden pohjalta ryhtyi sitten laajan kuulemiseen. komitea haluaa varmistaa, että kaikki seuraamukset, joita uudistuksista tulee syntymään, otetaan huomioon ja myöskin kaikki ne kannustimet tiedetään kuin tätä syntyy. Toiseksi arvioidaan vaikutuksia. Komitea tekee kaiken kattavaa kvalitatiivista vaikutusarviota arvioidakseen niitä vaikutuksia, joita uudistuspaketilla on yksittäisiin pankkeihin ja koko pankkialaan. Kolmanneksi kalibrointi. Komitea sitoutuu tekemään, tai aikoo tekee parhaillaan analyysiä, jossa kalibroidaan pääomavaikutuksia, pääomavaatimuksia ja likviditeettivaatimuksia olisikin tarpeen, jotta koko pankkiala voi toimia. Ja kolmanneksi makrotaloudellinen kansantaloudellinen vaikutusarvio siirtymäkauden aikana. FSB ja Baselin komitea tekevät läheistä yhteistyötä BISn ja IMFn kanssa arvioidakseen niitä vaikutuksia, joita uudistuksella tulee olemaan eri siirtymäkausien aikana varmistaakseen, että mitään esteitä ei tule talouden elpymiselle näistä toimista. Lisäksi vuoden mittaan tullaan luomaan joukko uudistusehdotuksia pankkialalle niin, että pankilla paremmin kestää shokkeja ja pystyy luomaan kestävämpää kasvua. Liittyvät täytäntöönpanoajat ja siirtymäjärjestelyt täytyy saada aikaan, jotta siirtyminen uusiin standardeihin hoituu juovasti tavalla, joka ei estä kasvua. Kriisin jälkeisenä nyt on päästy kriisin jälkeisen aikaan eri puolilla maailmaa, on syntynyt erilaisia tuotteita ja kaiken tyyppisiä bisnesmalleja ja erilaisia arvopaperiluokkia. On vaikea arvioida, mistä päin seuraava kriisi lähtee liikkeelle. Kuitenkin voimme luoda pohjaa ja varmistautua ennalta kriiseihin, jotta niihin pystytään vaikuttamaan lieventävästi. Kaikissa maissa pitäisi vahvistaa pankkialan vastustuskykyä, kun otetaan huomioon, miten globaaleja rahoitusmarkkinata ovat ja miten nopeasti shokit siirtyvät maasta toiseen. Tämä ja aiemmat kriisit ovat osoittaneet, että kaikkein syvin ja pitiin, pit, pisimpään kestänyt kriisi syntyy aina silloin, kun pankkiala löytyy, pankkiala joutuu kriisiin, eikä sillä ole enää mahdollisuutta toimia välittäjänä, mikä on sen kaikkein tärkein tehtävä. Kiitoksia. Mielelläni vastaan kysymyksiin ja kommentteihin. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Uskoakseni voimme jättää kaikki kysymykset tuonemmaksi, koska nämä saatat liittyä toisiinsa. Niin kuin puheenvuorokin nyt siirrymme Rova Barbara Froonin puheenvuoron. Hän on Santander-instituutista, joka tarkastelee Basel 2 riskiarviointi- ja riskianalyysi- ja provisioning-sääntöjä. Ja täällä on myöskin joitakin PowerPoint-esityksiä tuossa. Olkaa hyvä. Kiitoksia mahdollisuudesta kertoa ryhmä Santanderin näkemyksistä. Tulin tähän ehdotukseen ensin yleiskommentteja ja sitten kiinnitän erityistä huomiota dynaamiseen lähestymistapaan. En käy tässä läpi kaikkia näitä dioja. Voitte niihin palata sitten, kun tarkastelette tätä. Me tuemme täysin Basel-komitean ja komission lähestymistapaa, mitä tulee esitettyyn suuntaan eri ehdotuksen kohdissa. Samaan aikaan haluaisimme tuoda esiin muutaman tärkeän seikan. Ensinnäkin, vaikka ehdotettu asetus pyrkiikin ratkaisemaan ongelma-alueita, joihin törmättiin kriisin aikana esimerkiksi TC-johdannaiset e, ja muut kysymykset, niin kuitenkin tässä lähdetään liikkeelle sitä ikään kuin e, olisi mietitty sitä, miltä pohjalta tähän kriisin on törmätty. Kuitenkin huono hallinnointi ja valvonnan puute ovat tässä myös yhtenä syynä. Ja sitten se, että ei ole saatu julkiselta taholta myöskään riittävän hyvää valvontaa. Se, kuinka pankit osittain pärjäsivät hyvin kriisin aikana, eh, johtuu mielestämme pitkälti siitä, että osat, osat näistä asetetuista valvontatavoitteista olivat täyttyneet. Uskomme myöskin, että ei sulisi lähteä liikkeelle yksittäistä tarkasteltavasta, vaan on tarkasteltava myöskin päällekkäisyyttä ja yllättäviä seurauksia eri sektoreilla on näitä eri aspekteja tarkasteltava ennen kuin mitään lopullisia päätöksiä mennään tekemään. Ja tässä on tarkasteltava vaikutuksia reaalitalouteen ja kuluttajiin sitä, kuinka rahoitusmarkkinat toimivat ja miten voidaan muuttaa perinteistä pankkien roolia. On keskityttävä tähän toiseen kysymykseen ja kerron siitä nyt hieman lähemmin. Pelkäämme, että nämä laajat toimintasäännöt eri tasoilla, joilla rajoitetaan toimintaa tietyn tyyppiseen pankkitoimintaan ja rajoitetaan myöskin tätä likviditeettiesitystä tämä ja sitten se, mitä suhteita vaaditaan eri riskimallien välillä. Katsomme, että tämä saattaa olla esteenä pankkien väliselle toiminnalle, varsinkin kun puhutaan eh, sellaisista jäsenmaista, joilla eh, pienehköt valuutat ovat käytössä. Ja tällöin eh, ei välttämättä enää toiminta ole riittävän houkuttelevaa, saattaa syntyä epävarmuutta ja tällä on myöskin ongelmia, kun ajatellaan eh, johdannaisia ja kaiken kaikkista vakauttavaa toimintaa. Ja jos painotetaan eh, hyvänlaatuista likviditeettiä silloinkin, kun eh, vakavaraisuuden kannalta tarkastellen tällä saattaa olla negatiivisiakin vaikutuksia. Se saattaa lisätä esimerkiksi keskittymäriskiä ja muuta epätoivottua toimintaa. Tällöin ei olla hyvien käytänteiden mukana, jolloin halutaan lähteä liikkeelle yhteisistä rahoituslähteistä, kun puskureita luodaan. Santander kyllä ymmärtää, kuinka hyvät ovat yhtenäiset tavoitteet. Katsomme kuitenkin, että emme voi vielä tähän päästä tässä vaiheessa, vaikka painotammekin paikallisia eri yhtiölakeja ja verotuslakeja. Ne eivät kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa riittävän harmonisoituja. Eroja on olemassa ja näin ollen myöskin riskitasolla tarkastellen päädyttäisiin erilaisiin lopputuloksiin. Ja jos tarkastellaan paikallistasolla, niin näin varsinkin kävisi. Emme myöskään kannata sitä, että grandfathering määräyksiä otettaisiin laajasti käyttöön, koska tämä saattaisi myöskin väärentää lähtökohtaista tasa-arvoista menettelyä katsoisimme, että maturiteettiasia on syytä tarkastella ja tässä yhteydessä myöskin sitä, kuinka vähäriskiset kiinteistöluotottajat, niiden toimintaa voitaisiin parantaa. Kuitenkin tietyt sektorit saattavat silloin nousta etualalle muiden kustannuksella. Santander katsoisi, että vain siten, että eh, kunnollinen yksityisen julkisen vuoropuhelun tilanne saataisiin aikaan ja tarkastettaisiin sääntöjä, olisi mahdollista saada aikaan todellisia kunnollisia kannustimia ja saada aikaan sellaiset sääntelyn puitteet, jotka huomioivat kummankin tahon toiveet. Tällöin voidaan suurimmat riskit estää, mutta silti eh, pankit toimivat yksityisinä eh, eh, toimijoina ja on mahdollista tehdä ero hyvien ja huonojen käytänteiden välillä ja vain tällöin katsomme, että taloudellinen vakaus on mahdollista saavuttaa ja säilyttää. Ja sitten tästä vielä siirtyisin puheeni pääaiheeseen teknisesti tarkastellen nyt hieman kertoisin siitä, miksi tarkoitetaan eteenpäin luotaavaa sääntely- ja sääntöjärjestelmää. Taloudellinen toiminta ja periodiset syklit, hyvät vuodet ja niitä seuraavat sitten huonommat vuodet tai jopa taantuma. Pankkeen tulisi hyvinä vuosina säilyä samaan tapaan kuin tekevät muurahaiset talven varalle tarvitaan sellaisia määräyksiä, jotka eivät ole tällaisia heinäsirkkahyppymallisia, koska ne eivät näitä säästöjä mahdollistu. Eli on toimittava samalla tavalla kuin espanjalaisessa mallissa toimittiin, ja se onnistuikin eh, tarkoitusperissään, ja siihen mekin pyrimme omassa esityksissämme, vaikka hieman muutetulla tavalla jos nyt asia on yksinkertainen, niin miksi hämmennystä edelleenkin on ilmassa, kun asiasta keskustellaan? Katsoisin, että tässä on kaksikin ongelmaa. Ensinnäkin se, että kaikki osapuolet haluavat katsota tulevaisuuteen ja haluavat määräyksiä, mutta motivaatiot eivät aina ole, sama, ole samalla tasolla niin kuin kuvasta huomaa. Jotkut haluavat ratkaista ongelman lähtien liikkeelle tappiokäsittelystä. Jotkut haluavat laajemmin tulkita Incorrect Loss-mallia, eli puuttua asioihin hieman aikaisemmin. Ja sitten on vielä niitä, jotka toivovat ja uskovat, että eh, parempi valvontajärjestelmä pystyy parantamaan tilannetta huomattavasti. Ja tästä kaikesta seuraa se, että on sekaannusta ja se johtuu myöskin siitä, että jotkut ovat taustaltaan eh, riskihallinnointiin pohjautuvia ihmisiä ja jotkut sitten taas talouselämän asiantuntijoita ja tässä syntyy tällainen eh, sekaannusta aiheuttava eh, sekamelska. Ja jos halutaan sääntöä ajatella tulevaisuutta ajatellen, niin kolme pääluokkaa voidaan esittää. Ensinnäkin lähdetään liikkeelle tilinpitomääräyksestä, toinen lähdetään liikkeelle vakavaraisuusmääräyksistä ja sitten kolmanneksi pyritään tekemään kompromissi näiden kahden välillä. Vaikka me tuemmekin komission tekemään ehdotusta, joka on mielestämme meidän tavoitteidemme mukainen, kun haluamme avoimuutta ja yksinkertaistamista lisätä, niin käytännössä ei tähän välttämättä ole helppo päästä pelkästään tilinpitomenettelyjen mukaan. Ja siksi tämä kolmas esimerkki, Santanderin EVSn ehdotus, jossa pyritään eh, huomioimaan sekä vakavaraisuuden kuin myöskin tämän toisen seikan eh, edut. Tältä pohjalta olisi ehkä mahdollista saada aikaan hyvä lopputulos ja huomioida eri intressit, vaikkakin eh, varsin monimutkainen tämä asia onkin. Ja sitten eteenpäin seuraava dia kasvukaudella luodaan sellaiset määräykset, jotka estävät ylikuumentumisen, tunnistetaan ja huomioidaan todelliset kustannukset ja sitten taantuman aikana näitä määräyksiä voidaan hyödyntää, jotta ei törmätä sellaisen tilanteeseen, että pankkien luototusmahdollisuus loppuu kokonaan ja joudutaan vakaviin tappiotilanteisiin. Ja näin myöskin vakaus säilyisi, eikä e, taloustoiminta tai pankkitoiminta edesauta kriisin syvenemistä ennestään. Ja tässä sitten seuraavassa diassa esimerkki siitä, kuinka tämä käytännössä voi toimia. Emme kuitenkaan haluaisi, ja tämä onkin tärkein viestimme, eli kaksiasta järjestelmää, jossa Euroopan komissio esittää yhtä ja sitten nämä tilinpitovelvollisuudet toista. Ja tämä kuva kertoo siitä, kuinka hyödylliseen tilanteeseen törmättäisiin, jos tällainen vääristymä malli tulisi käyttöön. Ensinnäkin ymmärretään kyllä, että halutaan toimia avoimesti ja huomioida nykytilanne sijoittajien kannalta, mutta Santander ei kuitenkaan ole tämän tyyppistä esitystä tukenut päinvastoin. Me katsomme, että kun nykytilannetta arvioidaan, niin tällöin on huomioitava myöskin tappiot, joita on tapahtunut salkkujen käytön kautta. Ja on mahdollista hoitaa osinkojen maksut vasta, kun sääntelytoimet on toteutettu ja taseet ja eri tasojen toimet on toteutettu Vaaselin mukaisesti. Ja tässä sitten katsoisimmekin, että tässä nimenomaan Vastavuus on paras toimintamalli, on huomioitava myöskin eri valvovat tahot tässä yhteydessä. Ja olisi hyvä, että komissio ja Baselin komitea tekisi provisionin päätökset huomioiden myös muut puskuriehdotukset samassa yhteydessä. Uudet määräykset voivat olla hyödylliset, kyllä, mutta paljon riippuu siitä, miten menetellään. Tilinpitomääräykset ovat tärkeät ja tässä nimenomaan tässä kuvassa näkyy, mitkä on ollut todellinen tappio ja sen muodostuminen tiettyinä päivinä. Ei ole mahdollista ylittää olemassa olevia maturiteetteja ja toimia, jotka liittyvät tiettyyn sykliin. Euroopan komission toisaalta ja sitten tilinpitostandardien näiden pohjalta kompromissin tulisi päästä. Mutta toisaalta eh, syklit edelleenkin säilyvät, mutta niiden vaikutukset pienenisivät. Tällainen kompromissi, ratkaisu, sen tulisi löytyä ja nämä sykliparametrit tulisi huomioida tässä yhteydessä. Näin ei kuitenkaan nykyisellään tapahdu kaikissa jäsenmaissa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei voida ajatella, että syklinen lähestymistapa kokonaan olisi mahdollista koskaan eliminoida. Kiitos. Long, but it was quite... Kiitoksia. Kymmenen minuuttia ei ole pitkä aika, mutta tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Olen varma, että tähän puheenvuoroon palataan vielä kysymysten muodossa. Seuraavan puheenvuoron esittää Andreas Streichel, joka on Erste Group Bankin johtokunnan puheenjohtaja ja pääjohtaja. It, it's also an honor for me to be. Kiitos puheenjohtaja. Minun on suuri ilo ja kunnia olla täällä kutsuttuna teidän kuulemistilaisuuteen. Edustan täällä pankkiala. Kriisi, joka tietystikin oli kriisi, jonka aiheuttivat pankit, on nyt tullut sellaiseen tilanteeseen, että tarvitaan poliittisia päätöksentekijöitä, poliittisia päätöksiä tarkastelemaan niitä asioita, joita sääntelyelimissä on nyt kehitetty, kun pyritään varautumaan tulevaan ja estää tämän tyyppiset kriisit jatkossa. Uskokseni G20 maata ovat antaneet kolme tehtävää sääntelijälle. Yksi niistä on tehdä pankkitoiminnasta turvallisempaa yleisesti ottaen niin, että tämän tyyppiset kriisit eivät pääse enää syntymään tulevaisuudessa. Toiseksi halutaan palauttaa kannustinjärjestelmä niin, että pankkialan toimijat eivät mene ottamaan sellaisia riskejä kuin aiemmin ne tekivät ja kannustetaan olemaan ottamatta riskejä. Kolmanneksi täytyy antaa pankille takaisin ne tehtävät, joita varten ne alun perin perustettiinkin. Pankit ottavat talletuksia vastaan ja muuttavat nämä talletukset sitten lainoiksi reaalitalouden tarpeita varten. Uskoakseni tämä kolmas seikka on se, jossa sääntelijät tulevat epäonnistumaan. Minä olen erittäin huolissani siitä, että poliitikot eivät ole riittävän tietoisia niistä ongelmista, että syntyy reaalitaloudelle, mikäli Basel 3 pistetään täytäntöön sillä tavalla kuin sitä nyt aitaan pistää täytäntöön. Minä täällä edustan aluetta, jolla ei ole kovinkaan vahvaa asemaa Euroopan unionilla, koska me olemme Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa, Romaniassa ja Itävallassa toimiva vähittäispankki. Toimimme Euroopan unionin sellaisella alueella, jossa tuskin on minkään tyyppisiä pääomamarkkinoita. Edustamme aluetta, joka on täysin riippuvainen instituutioista, kuten meidän instituutioista, Me otamme vastaan talletuksia Siis meillä oli 18 miljoonaa asiakasta ja muutamme asiakkaidemme lainat sitten takaa talletukset lainoiksi yrityksiä, jotka toimivat tällä alueella. Yritykset eivät halua edes pääsyä rahoitusmarkkinoille tuolla alueella. Mikä tarkastellaan Basel 3 säännöksiä, olipa sitten kyse pääomasta tai likviditeetistä tai muista pankkialan säännöistä, niin sieltä puuttuu eräs asia. Siellä ei ole tehty selvää eroa pankkitoiminnan välille, jonka tarkoituksena on luoda reaalitaloutta, ja sen pankkitoiminnan välille, joka joko suoraan tai epäsuoraan toimii itse yrittäjänä tai yrityksenä. Mikä tarkastellaan nykyistä sääntelyä, se ei ole luotu sellaisen uskon, että meidän tyyppisemme pankit jo, joilla, joilla 80-90 prosenttia kaikki perustuu kustannuksiin, joka on täysin sitoutunut pankkipalveluiden tarjoamiseen suurelle yleisölle. Tässä ei huomioon sitä, että se likviditeetti, jonka saamme asiakkaaltamme, saavat parem, saa paremman kohtelun kuin likviditeetti, joka tulee pankkien väliseltä markkinoilta. Ja uskomme myöskin, että lainan anto PK-yrityksille – tulevaisuudessa on jätetty liian vähälle huomiolle tässä sääntelykehyksessä. Tämä sääntely pikemminkin estää lainan antamista yrityksille ja niiden pääsyä pääomamarkkinoille. Joten minun, ehkä nyt menen hieman pitkälle, liian pitkälle ja hieman liioittelen, mutta minun täytyy lyhyen ajan vuoksi tässä hieman provosoida. Basel 3 auttaa investointipankkoja, mutta se ei auta millään tavalla taisia vähittäispankkeja niiden toimessa. En nyt enempää kerro, mistä tämä johtuu, mutta uskon, että on äärimmäisen tärkeää tässä vaiheessa varmistaa se, että poliitikot tulevat mukaan tähän keskusteluun ja muodostavat oman mielipiteensä. Varsinkin poliitikot, jotka ovat vastuussa maista, joissa ei ole kunnollisia pääomamarkkinoita, joissa talous erittäin pitkälti on riippuvaista pk-yritysten kohtalosta ja toimintakyvystä. Lisäksi täytyy tarkistaa, onko minkään tyyppisiä kannustimia uudessa sääntelykehyksessä sille, että rahoituslaitokset tukevat näiden maiden talouden selkärankaa, eli PK-yrityksiä, jotka ovat erittäin tärkeässä asemassa juuri tämän tyyppisissä maissa, joissa me toimimme. Uskoakseni on äärimmäisen tärkeää löytää tapoja tai keinoja, joilla rahoituslaitokset saavat mahdollisuuksia tukea pk-yrityksiä. Ja täytyy varmistaa, että pääoma, joka ehkä menetetään näiden toimien yhteydessä, voidaan korvata siten, että pääomamarkkinavälineille ja kaupankäyntitoimille asetetaan vielä tiukemmat säännöt. Ehkä tässä pitäisi erottaa nämä kaksi tyyppistä pankkitoimintaa toisistaan. Se, joka toimii reaalitalouden hyväksi ja se, joka vain epäsuorasti tai ei lainsinkaan liity reaalitalouteen. Tämä eron, tämän eron teon täytyy olla paljon paljon selkeämpi kuin mitä tässä nykyisessä luonnoksessa asianlaita on. Tosiasia on, että kyse pelkästään pienemmistä Euroopan jäsenvaltioista, vaan myöskin Saksan kaltaisista maista. Saksakin on hyvin pitkälti riippumainen, riippuvainen epäsuorasta lainauksesta. Ja Euroopassa yleisesti ottaen suorat lainat ovat merkittävässä asemassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tämä suhdeluku näiden mantereiden välillä on täysin käänteinen. Yhdysvalloissa tämä on 78 prosenttia suurin piirtein lainoja, jotka tulevat kehitysmarkkinoilta ja Euroopassa. Tämä on täysin päinvastainen tämä tilanne. Joten nykyinen luonnos ei pelkästään ole epäsuotuisa pienten maiden kannalta, vaan tämän epäsuotuisa koko Euroopan kannalta, koska Eurooppa on paljon paljon riippuvaisempi suuresta pankkirahoituksesta kuin esimerkiksi Yhdysvallat. En usko, että nyt on liian myöhäistä ryhtyä muokkaamaan tätä prosessia tai ohjaamaan sitä uuteen suuntaan, mutta nyt on korkea aika poliitikkojen, jotka ovat lähellä PK-yrityksiä esimerkiksi, tulla mukaan tähän taisteluun, koska nyt kun on luomassa pankkialan sääntelykehystä, niin unohtakaa pankit. Pankit kyllä pystyvät elämään millä tahansa pääoma osuudella mutta kun ongelmia syntyy, ongelmia ei synny pankeille, vaan yrityksille, jotka ovat riippuvaisia pankkien kyvystä antaa niille rahoitusta. Unohtakaa pankkien johtajat vaan pikemminkin kaupallisten pankkien johtajat joutuvat tulevina vuosina lainaamaan rahaa. Näiden pienten vähittäispankkien johtajat joutuvat antamaan näitä lainoja yrityksille, tekemään päätöksiä, annetaanko jollekin lainaa vai ei, ja pohtimaan, mikä tämä lainan hinta on, onko tämä hinta kohtuinen. Ne, jotka joutuvat tekemään näitä yksittäisiä lainapäätöksiä, heitä täytyy auttaa tekemään näitä päätöksiä. Ja juuri heidän puolestaan minä olen täällä puhumassa. Kiitos. Kiitos paljon. Viimeinen asiantuntijamme on Adrian Blundell Vignall, joka on OECDn rahoitus- ja yritysasian ja erityisasian osaston varapääjohtaja ja pääsihteeri. Olkaa hyvä. Kiitoksia. No niin, tässä on nyt kakkoskuva Kiitoksia. Minun täytyy puhua erästä teknisistä järjestelmistä ensin, eh, ja uskon, että jos te ette ymmärrä tätä Basel-järjestelmää, niin lainsäädäntöä ei saada kuntoon. Anteeksi, teidän täytyy puhua paljon paljon hitaammin, koska teidät tulkataan. I, I, I... Teillä on vain 10 minuuttia, mutta en voi sallia sitä, että tässä asetatte tulkille näin suuria vaatimuksia? Ensimmäinen asia Baselista tässä kuvassa, joka on esillä, niin ongelmia on jo Basel kakkosista. Ja sitten kysymys kuuluu, että onko Basel kolmosessa nämä ongelmat poistettu. Tämä Baselin malli on sellainen malli, johon liittyy teknisiin, missä on teknisiä ongelmia. Ensinnäkin jos te katsotte tässä pankin portfoliota, niin siellä on aina riskejä. Mutta se, mitä tässä pila, miten se vaikuttaa pilari kahteen ja mit, mikä vaikutus sillä on, niin sillä ei ole oteta huomioon. Joten tämähän tarkoittaa sitä, että jos on 100 eh, prosenttia kiinne laineissa, niin silloin on kysymyksessä pilari kaksi, eikä voida käyttää tällaista mallinnusta eh, Basel-järjestelmässä näillä invarianteilla. No sitten on yksi globaalinen riskitekijä. Ja itse asiassa nämä ovat eh, tällaisia taustatekijöitä, mutta kolmas asia, minkä ottaisin nyt esille, joka on tärkein minulle, on se, että rahoitusjärjestelmässä on tiettyjä lupauksia. Haluaisin tästä asiasta sanoa, että mikä tämä rahoitusjärjestelmä itse asiassa on. Se on vain järjestelmä, jossa on lupauksia. Minä lupaan, että maksan sinulle sitä ja sitä. Eli se on vain tällainen lupauksista koostuva järjestelmä. Sääntelyvaatimus, joka on aivan perustasolla, niin sen pitäisi olla sellainen, että näitä lupauksia käsitellään samalla tavalla missä tahansa järjestelmässä ne ovat. Mutta tämä ei ole riskien eh, profiilissa Baselissa mukaan otettu. On olemassa eh, riskejä, eikä voida sanoa, että nämä ovat eh, erilaatuisia riskejä sitten tasapaino niiden välillä löydettäisiin. kysymys siitä, että oliko jonkinlainen luottojärjestelmä pankeissa vai ei. Aivan voidaan vaikka joukkovelkakirja antaa yritykselle, mutta sitten seuraavana aamuna, e, tätä kun ei voida lunastaa, niin sitten riski nousee 20 prosenttiin, mutta Meidän täytyy aina siis tällaista eh, sääntelyarbitraasia harjoittaa pankkitoiminnassa. Ja jos me nyt eh, siirrymme eh, tähän kuvaan numero seitsemän aivan suoraan. Niin, tämä liittyy näihin lupauksiin. Mitä te tässä nyt sitten näette vasemmalla? Niin katsotte täällä tätä horisontaalista linjaa, siinä on tier yksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me olemme kaikkia näitä pankkeja tarkastelleet tämän kautta. No sitten akselilla täällä on se, minkälaisia menetyksiä kussakin maassa pankit menettivät. Siis Kaikkein parhaiten pääomitetut pankit menettivät eniten. Ja nyt jos katsotte tätä oikeanpuoleista kuvaa ja erillisiä maita, niin täällä on kysytty, onko täällä pääom- ollut pääomaa vai ei. Ja tässä käy sel- selville se, että mitä enemmän oli pääomaa, sitä vähemmän kärsi menetyksiä kriisin aikana. Tässä minä haluan kertoa, miksi tämä lupausten tekemisasia on niin tärkeä. Basel kolmosessa eh, me olemme OECDssä katsoneet, että siinä on eräitä hyviä asioita. No ensinnäkin velkaantumisaste. Se tulee olemaan eräs tärkeimmistä asioista. Ja meidän mielestämme myöskin tällainen dynaaminen varainhankinta on tärkeää pääoma puskuri on sellainen, sellainen pitäisi olla jo hyvässä tilanteessa ja pitäisi miettiä, mikä se kriisi aikana olisi tämä minimitaso, koska sen allehan ei saisi mennä. Meillä on tietyt määritelmät pääomalle ja tietenkin me haluamme ne ottaa mukaan tähän mallin tekemiseen. Sitten siirrymme seuraavaan. Ongelmana on tässä se, että pääomaa oli liian vähän, eikä myöskään ollut tarpeeksi korjaavia toimia. Ja jos ajattelette, miten, minkälaisen väär, minkälainen vääristymä tässä syntyi, niin tässä johdannaisia käytettiin muuttamaan näitä riskejä ja, ja eh, lupauksia. Meidän mielestämme tätä asiaa ei ole lupausten osalta hoidettu sillä tavalla, kun olisi pitänyt. Sitten, anteeksi nyt, että tällainen kalvo täällä on esillä, mutta mitä te nyt yläreunassa näette? Täällä on minimipääomavaatimus eh, Baselin järjestelmässä. Sitten teillä on tällainen painotettu riski, Ja täällä sanotaan, että kahdeksan prosenttia olisi minimipääomavaatimus, se käy tästä ilmi. No sitten seuraava kohta. Tässä puhutaan summasta, joka liittyy varoihin, joita ei ole painotettu. Ja mitä sitten tarko- tapahtuu maailmassa, jossa lupauksia ei lunasteta? Silloin velkaantumisaste on tärkeässä asemassa, koska pankit voivat aina optimoida tilanteen Erityisesti investointipankit eivät pidä enempää pääomaa kuin on tarpeen. Mitä Basel kolmosessa ehdotetaan on, että tämä velkaantumisaste on ikään kuin se viimeinen piste, ja meidän mielestämme se on väärin toimittu. Jos te katsotte tätä kolmatta yhtälöä, niin siellä kun huomaatte, että mitä tapahtuu pääomavaatimukselle, ja samat ongelmat vain jatkuvat. Vielä minuuttia, puoli, puolitoista minuuttia teillä on aikaa. In terms of the, uh, uh, but I have made my main point, which is that you... Joka tapauksessa minä olen tässä sanomassa, että kaikkia lupauksia pitää kohdella samalla tavalla, koska muuten tällainen sääntelyjärjestelmä ei onnistu sellaisena kuin sen pitäisi. No sitten, mitä tulee likviditeettiin. Nämä liittyy tietenkin pääomakysymyksiinkin, mutta mitä tulee likviditeettiin, niin me näemme sielläkin joitakin ongelmia. Northern Rock tai mikä tahansa keissi, niin voitaisiin kysyä, että mikä tämän kriisin aiheutti. Oliko ensin eh, likviditeettikriisi vai mikä kriisi, mistä se alkoi? Tässä olisi saattanut joku ensin ajatella, että, että epäilyksiä likviditeetissä oli ja sitten tilanne kääntyykin huonoksi. 50-60-luvulla oli sellainen järjestelmä, joka ei mielestäni ole hyvä, joka koski nimenomaan tätä velkaantumisastetta. Kyllä pankkien pitäisi omat likviditeettiasiansa hoitaa kuntoon. Vaikka kriisi onkin näin suuri, niin kyllä maksukyky pitäisi saada ylläpidettyä. Viisikymmentä 60 luvulla ajateltiin eri tavalla ja muutama asia tässä kalvolla onkin. että kun ajatellaan valtion velkakirjoja, täällähän mainittiin niiden vaikutuksista näihin asian, asioihin. Tässä saattaa käydä niin, että pankeille pakotetaan liikaa näitä velkakirjoja enemmän kuin ne haluavat. No mikä on sitten kestävää rahoitusta ja mikä ei ole kestävää rahoitusta? E, kriisissähän kaikki muuttuu epävakaaksi, joten viime kädessä e, näin ei voida ajatella. Jos pankilla on tällaisia huonommin tuottavia varoja, niin silloin ne joutuvat eh, muualla toiminnassaan ottamaan lisää riskejä kompensoidakseen tätä. Sitten vielä viimeinen. Eikö minulla minuutti vielä? Nyt olet... No niin. Ei tällaista aivan vakaata riski koria voi ollenkaan olla olemassa. Baselhan on tarkoitettu siihen, että verovarat saattavat olla sellaisia, että niitä ei voi laskea pääomaan. Mutta kuitenkin hyvin aktiivisesti näilläkin varoilla käydään kauppaa, ja tässä onkin yksi syy siihen, miksi aina lupaukset muuttuvat. I'm sure you've given us... Kiitoksia. Olen varma, että annoitte meille erittäin paljon hyvinkin, hyvin syvällisiäkin ajatuksia siitä, missä nyt mennään. Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, niin nyt on mahdollista ensin esittelijä Otmar Karas, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat kokoonnumme täällä tänään siksi, että Euroopan parlamentti on nykyään tilanteessa, että se voi vaikuttaa, haluaa vaikuttaa Baselin komitean toimintaan enenevässä määrin. Haluaisin kiittää nyt panelisteja. Esiin tuli se, että paljon tehtävää vielä on ja vääristymiä on syntynyt ja yksi näistä liittyy nimenomaan siihen, miten pääoma määritellään. Pääoma määritelmä omasta mielestäni nyt ö, olisi hyvä ö, nimenomaan niille pankeille, jotka pääomamarkkinoilta hakevat tulonsa verrattuna muihin. Ja sitten tässä on ongelmana myöskin ö, vähimmäisosakkuusasia. Nyt katsotaan, että se liittyy tähän eh, suuren riskin ja sitten ulkomainen pääoma on tässä myöskin ongelma ja sitten vaikutukset reaalitalouteen ja luototukseen pk-yritysten osalta. Ja niinpä ensimmäinen kysymykseni esittäisin sen Basel-komitean edustajalle varsin. Itse varmasti hän esitti oman ehdotuksensa vastaukseksi kaikkiin ongelmiin. Kysyisin, miten sitten eh, suhtaudutte näihin muihin puhujien näkemyksiin? Mitkä ovat vaikutukset reaalitalouteen mielestänne? Oletteko tutkineet näitä vaikutuksia? Onko mahdollista olettaa, että eh, toimittaisiin siten, että ei pelkästään Eh, tehdä eroa eh, pääomapankkien ja sitten muiden luotottajien välillä, vaan huomioitaisiin muutkin. Eli olisiko mahdollista ajatella, että reaalitalousvaikutukset todellakin otettaisiin suurennuslasin alle vielä? Ja eh, miten suhtautuisitte muiden kolmen panelistin puheenvuoroihin? Kiitos. Selvä. Nyt meillä ei nähdäkseni ole aikaa vastata kysymyksiin yksi kerrallaan vaan täällä on hyvin pitkä joukko jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron. Ja sitten lopuksi, kun kaikki kysymykset on kuultu, niin voidaan va- vastata kaikki yhteensä, mikä tämä teille sopii. Kerro nyt, mitä listalle lukee. Woman, Mr. Lamberts, um, Vicky Ford, Sven Giegold, Wolf Klintz, Kay Swinburne uh, and myself, if anybody else. Mikäli joku muu vielä haluaa puheenvuoron, niin pyytäkää ihmeessä Uudo seuraavana. Minä voin vain tukea esittelijää hänen kysymyksessään. En voi kuvitella, että tämä valiokunta silloin, kun on kyseessä lainsäädäntö, että oltaisiin tyytyväisiä pääoman määritelmään, joka ei tarkemmin ota huomioon pk-yritysten tarpeita. Minä, minulla ei ole minkäänlaista halua mitenkään puuttua näihin pieniin juridisiin eh, yksityiskohtiin, mutta me tarvitsemme selkeämpää sääntelyä ja selkeämpiä sääntöjä kaikkeen tähän, mikä liittyy nimenomaan työhön, työllisyyteen. Me tarvitsemme luototuspuolelle hyvin tärkeitä eh, selkeitä sääntöjä. No, toinen kysymys, joka minua vaivaa, on aivan lyhyesti se, että miten me toimimme sillä tavalla, että suhdanneet, suhdanteet eivät eh, meitä heiluttelisi. Kuinka voisimme tätä eh, syklistä tilannetta hoitaa sillä tavalla, että kaikki myös toimisi loppujen lopuksi. Ei tässä ole minkäänlaista teoriasta kysymys, vaan aivan sellaisia konkreettisia käytännön eh, kokemuksia kaipaisin. Uh, Philippe, if you ask... Philippe, Voisitko sinä nyt esittää oman kysymyksesi? Ole hyvä. Kyllä. En nyt halua toistaa niitä kysymyksiä, joita Otmar ja Udo ottivat esiin. Haluaisin vain yhden kysymyksen poikaisen esittää herra Blandenille. Miten, mikä te katsotte, että pankit käyttävät johdannaisia kiertääkseen sääntöjä, mikäli ymmärsin teidät oikein, kun te puhuitte pääomavaatimuksista niin onko nyt tehty mitään työtä sen selvittämiseksi, mikä on siirrettävä ja mikä ei ole siedettävää toimintaa derivatiivien suhteen ja miten tämä porsan reikä voidaan sulkea? Silloin kun on kyse derivatiiveista tai muista operaatioista, auttavatko nyt käyttöön otettavat toimet tämän ongelman ratkaisemisessa vai eivät? Ehkä nyt voisimme ottaa vastauksia näihin kolmeen kysymykseen. Ensimmäisenä, makrotaloudelliset vaikutukset, jotka liittyvät pääomaan määrittelyyn ja suhdannepolitiikkaan ja miten voidaan päästä eroon tästä johdannaisongelmasta. Voimme käydä tämän paneelin nyt lävitse samassa järjestyksessä, mutta kaikkiin ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin, mikäli ette halua. Joten herra Walter ensin. Okay. Uh, number of the questions were in German. No niin, tässä kysyttiin saksaksi. Muutama kysymys pitäisiköhän minunkin vastata saksaksi, mutta eh, lähdetään nyt englanniksi liikkeelle, sillä taloussaksani ei ole nyt ihan huippukantimissa. Hyvä. Eli reaalitalouskysymys. No, tässä tietysti on lähtevä liikkeelle hurjista vaikutuksista, jotka liittyvät nimenomaan reaalitalouteen, kun pääomaa ei tarpeeksi ollut kriisitilanteessa. Te kaikki tiedätte, mitkä vaikutukset olivat ja nämä nokon vaikutukset ja pankit sitten olipa kyse nyt sitten minkä tyyppistä pankista tahansa, niin pankit olivat keskiössä tässä rahoitusjärjestelmässä ja viimeisimmässä kriisissä kaikki nimenomaan kristallisoitui pankkeihin ja siihen, ettei niillä ollut likviditeettipuskuria. Eli tähän törmättiin ja haluttaisiin nyt päästä järjestelmään, jossa pankit olisivat vahvempia ja voisivat nimenomaan löytää rahoitusta myös PK-yrityksille ja jotta niillä olisi myöskin kestäväpohjaista likviditeettiä äh, syklin eri vaiheissa ei tällaista ääripää toimintaa. Eli tähän pyritään, mutta kysymys kuuluu, miten tähän päästään. Ja tässä nyt halutaan ensin varmistua siltä, että sekä pitkällä aikavälillä, mutta myöskin siirtymäkaudella emme joudu tilanteeseen, että talous kärsisi. Ja varsin useitakin vaikutusarviointia toteutetaan, ei pelkästään pankkikohtaisesti, vaan myös me itse tarkastelemme, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi likviditeettiä lisätään tietyllä määrällä, niin mikä on vaikkapa G20-vaikutus pitkällä aikavälillä talouteen. Ja haluamme kalibroida sitten siirtymäkauden ja aikarajat sellaisiksi, että siirtymät voidaan nykyvaroin ja resurssein hallinnoida. Ja tähän tarvitaan eh, riittävä määrä pääomaa. Tässä yhteydessä mainitsisin myöskin sen seikan, että oma vaikutelma on sellainen, että ei tässä ole vääristymiä, eh, kun tarkastellaan pieniä pankkiyrityksiä. Tämä eh, nykytilanne nimenomaan eh, löi kovasti näihin eh, arvopapereilla kauppaa käyviin yksiköihin. Ja kun puhutaan pienemmistä pankkiinstituutioista, niin näiden osalta emme pyydä muuta kuin, että hyvän aikana puskurit saataisiin valmiiksi ja tältä pohjalta sitten pääoma mm, tase kasvaisi. Mutta tässä kuitenkin on tehty ero, eli keskitytään erityisesti näihin suurempiin luottolaitoksiin. Thank you. Uh, Barbara, do you wish to reply or add comments to any of these questions? Haluaako joku muu panelisti vielä vastata kysymyksiin? Olkaa hyvä. Ensimmäinen kommentti on, että usein ihmiset unohtavat tätä CDS-swap-markkinat ja arvopaperistaminen tuovat myöskin myönteisiä seuraamuksia. Keskittymisriski puolestaan on merkittävällä tavalla auttanut derivatiivien hallintaa ja myöskin arvopaperistamista siitä, että käytetään myönteisellä tavalla. Nyt oikeastaan se, mistä pitäisi päästä eroon, on se, että liikaa käytetään tai väärin käytetään näitä välineitä, eikä näiden välineiden hyviä puolia pelkästään. Mitä pk-yrityksiin tulee, uskon todellakin, että tämä on huolestuttava seikka. Uudet säännöt, jotka liittyvät Arvopaperistamiseen omaisuuden arvopaperistamiseen Tähän on liittynyt eri sääntöjä. Nyt ei pelkästään poisteta tätä uudelleen arvopäristämisen säännöstöä, joka oli epäselvä ja pääomana arbitraasipuoli, vaan myöskin tämä velkaantumisaste otetaan uuden tarkastelun kohteeksi niin, että pankit eivät voi välttämättä antaa yritykselle lainaa silloin, kun laina tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Pankin täytyy voida tehdä työnsä kunnolla ja tarjota palveluita reaalitaloudelle. Tämä täytyy varmistaa. Entä sitten suhdannepolitiikka, suhdanteiden vastainen toiminta? Me haluamme tiettyä vakautta, sen kun on kyse odottamattomista tai kaudetuista luottotappioista tai kirjanpitotappioista. Epä, näiden odottamattomien tappioiden suhteen, mitä me olemme tehneet, tässä on esimerkkinä Ison-Britannian FSA ja Espanjan keskuspankki. Olemme ottaneet huomioon eri riskiparametrit, esimerkiksi lainan takaisin maksukyvyttömyys, todennäköisyys. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että valvontapuoli on hyväksynyt ehdotuksemme ja on valmis antavan tiettyjä kannustimia. Tietystikin odotettavissa olevat riskit. Meillä täytyy olla kunnolliset säännöt voimassa ja toivottavasti meidän nyt nämä suositukset tullaan toteuttamaan koko alalla, koska näemme miten paljon hyötyä esimerkiksi Espanjan vaikeista tarjousolosuhteista näistä sääntöistä voisi olla. Entä sitten kirjanpitotappiota? Uskon, että CVAna sääntöjen muuttaminen on uusi elementti, jolla pyritään varmistamaan se, että ei millä tavalla aliarvioida niitä mukautuksia, joita joudutaan tekemään, koska mukautuksia ne joudutaan tekemään. Mutta uskomme myöskin, että mikäli on kunnollinen kirjanpitojärjestelmä alun perinkin ja kunnollinen omistajaohjaus, jolla pystytään tarkastelemaan, mitä piilee lukien takana ja ohjelmisten takana, niin silloin voidaan paremmin ottaa myöskin ne riskit, jotka kohdistuvat osapuoliin. Jo osa äh, tästä säännöstöstä ei välttämättä edes tässä suhteessa ole tarpeen. Kiitoksia. Herra Treichel, Haluatteko te sanoa jotain? Olkaa hyvä. On, on the issue of, of derivatives. Niin, näihin johdannaisiin. Mielestäni tämä on sellainen aihe, jota ei Basel 3 tule ratkaisemaan. Tämä johtuu siitä, että kukaan ei voi erottaa toisistaan johdannaisten hyvää ja huonoa käyttöä. Sitä voidaan käyttää joko pelaamiseen tai riskirahastojen käyttämiseen eikä tällaista erottamista pystytä tekemään. Mielestäni ongelman pitää puuttua toiselta kannalta ja silloin täytyy mennä aivan peruspankkitoimintaan takaisin. Varsinainen ongelma on se, että pankit pystyvät myymään luomansa riskin. Sellainenhan tilanne ei ollut kymmeniä vuosia sitten silloin, kun talouden kasvu oli hitaampaa ja pankit olivat turvallisempia. Nimittäin pankkien täytyi silloin itse pitää omat riskinsä itsellään. Jos teillä oli tällainen luotto ja se oli vielä vuosia, vuosien päästä siellä, niin se oli hyvä, hyvä luotto. Mutta tilanne ei ollenkaan ole tällainen enää, vaan luotto paketoidaan ja se myydään uudestaan. Se myydään markkinatoimijoille, jotka ovat ehkä vähemmän sofistikoituja kuin myyjä itse kun katsomme sääntelyä, niin silloin täytyisi luoda kannustimia yrityksille, niille, jotka ovat pankkien asiakkaita, ja myöskin kannustimia niille tuotteille, mitä ne myyvät. Tällä tavalla myöskin voidaan luoda johdannainen Tässähän on hyvin monimutkainen rakenne, kun riski on jo myyty eteenpäin joissakin tapauksissa. Sitä ei ole otettu huomioon. Uh, and finally, Mr. Kiitoksia herra Blandu Vignol sitten lopuksi vielä. Real economy point. Niin, reaalitalous lähtee liikkeelle. Kun tarkastellaan sitä, niin on oltava varovaisia sen suhteen, mitä nyt tapahtuu, sillä pankit eivät luotota, ja se, sillä on ollut talouden vaikutuksia, mutta ei näitä kahta asiaa saa sekoittaa toisiinsa, kun mietitään, mitkä olisivat sopivat sääntelyt pitkällä aikavälillä, ja toisaalta mikä on syky, syklinen tilanne nykyisellään. Syy, miksi pankit eivät luotota johtuu pitkälti siitä, että kysyntä tällä hetkellä eh, on hankala. Eh, eh, velkaa on ollut liikaa ja siltä pohjalta on syntynyt tämä ongelma ja nyt ei haluta sitten lainata ja pankit ovat epävarmoja sen suhteen, mitkä säännöt tulevat voimaan, eli kuinka paljon niillä tulee olla pääomaa tulevaisuudessa. Eivätkä ne myöskään tiedä, kuinka kestävää tämä elpyminen on, koska tässä on näin suuria alijäämiä ollut. Eli pankit eivät siksi halua lainata ja eh, yksityinen sektori eh, sitten kuitenkin toimii. Eli ei tulisi sekoittaa näitä kahta asiaa toisiinsa. Ja niin kuin Walter tässä jo totesikin, ei tulisi ajatella niin, että eh, kirjoitetaan eh, hyvin siitä, eh, miten pitkällä aikavälillä tapahtuu, mutta ei muisteta sitten sitä, mitä tapahtuu siirtymäkauden aikana. Ja sitten johdannaiskysymykset. Kysymykset tässä OCD-johdannaiset ja niiden kieltäminen. No, kysymys oli varsin mielenkiintoinen. En toivo, että joku tuote kielletään, mutta on kuitenkin tarkasteltava kysymystä sitä, minkä tyyppistä kauppaa tietyillä tuotteilla voi käydä ja onko mahdollista niitä yhdistää eh, myöskin vähittäispankkitoimintaan. Onko mahdollista eh, sijoituspankkitoiminta eh, yhdistää vähittäispankkitoimintaan, koska riski ja kriisihän syntyi nimenomaan siitä, että pääomamenetykset eh, syntyivät näissä rahoituskonglomeraateissa ja näin syntyi tämä suuri eh, kriisitilanne ja valtavat tappiot. Goldman Sachs olisi myöskin kaatunut, jos ei sitä olisi tuettu, ainakin itse uskoisin näin kolmasosa pääomasta saatiin ja tällä tavalla pysäytettiin sitten tämä ketju, mutta muutoin senkin tilanne olisi ollut varsin kyseenalainen. Eli se, että jonalaiset kiellettäisiin, en tiedä. Tulee miettiä mieluumminkin sitä, minkä tyyppisiä johdannaistoimia vähittäispankki voi ottaa hoitaakseen. Esimerkiksi alas kirjaaminen, siitähän se pitkälti kyse, underwriting. Miksi tässä vaaditaan pääomaa? Miksi sitä käydään keskustelua? Pääomaahan tarvitaan nimenomaan kriisitilanteita varten. Ja jos eh, pääoma eh, sitten eh, piilotetaan arvopapereistamisen ja underwriting kysymysten alle ja he, sitten hedge funds toimintaan ja kaikkeen tällaiseen, niin tilanne on hankala. Tällöin tarvitaan inventaaria. Ja jos inventaaria ryhdytään tekemään, niin tilanne on hankala. Ja nimenomaan kriisitilanteessa nimenomaan tämän tyyppiset arvopaperihankkeet kärsivät ja sitten pääomaa ei enää löydykään. Eli kannattaa miettiä miettiä, missä toimitaan sen sijaan, että kiellettäisiin tietyn tyyppinen toiminta kokonaan. Ja sitten tähän liittyy myös toinen kysymys, joka liittyy seuraavaan. Jos johdannaisia voi hyödyntää lupausten siirtämisessä toimialta toiselle, niin tässä yhteydessä on myöskin miettävä sitä, mikä olisi paras rakenne sääntelijöitä ajatellen. Eli onko pankkisääntelystä pelkästään puhuttava vai tarvittaisinko myöskin vakuutussääntelijöitä? ja tarvittaisiko yhtä yhteistä sääntelijää, eli ettei ole mahdollista siirtää lupauksia yhdestä toimivallasta toiseen paikkaan, jossa siis säännöt saattavat olla eri kuin ensimmäisessä paikassa. Eli tarvittaisiin yhtenäistä sääntelyjärjestelmää siksi, että tällaiset kyseenalaiset siirrot eivät olisi mahdollisia en tiedä, onko hyvä eh, tällä tavalla jaottaa ja jaksotella näitä sääntelijöitä, eh, koska tällaisessa tilanteesta on mahdollista sitten syntyä sellainen tilanne, että pankit hyötyvät ja voivat siirtää lupauksen jatkossakin. Vicky Ford. Kiitoksia. Puheenvuoron saa Vicky Ford, Sven Giggold ja Wolf Klintz. Riippuen siitä, miten paljon aikaa on käytettävissä, voin antaa muillekin vielä puheenvuoron, mutta Vicky nyt ensin. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja valiokuntaan siitä, että tämä tilaisuus on järjestetty ja että meillä on aina erinomaiset asiantuntijat paikalla. Kiitoksia kaikille puhujille myöskin asiantuntijoille nimittäin. Nyt on osoittautunut, että näkemyserot ovat hyvinkin suuria, mutta kaikki ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että uusia sääntöjä tarvitaan pankkien toimintaan varten, mutta paholainen piilee yksityiskohdissa. Erityiskiitokset siitä, että Erste Banka muisti mainita pk-yritykset ja pankkien asiakkaat. Ja miten saadaan sitten tasapaino kuntoon toisaalta täytäntöönpanon toisaalta sääntöjen tiukentamisen välillä, koska Baselia, kun kommentoitte, että totesitte, että pääomaa vaatimuksia on parannettu jo arvopaperistamisen ja trading book toimien suhteen kolmosa direktiivin yhteydessä tarkasteltiin tilannetta ja havaittiin, että pankkialalla eri maissa oli hyvin suuria eroja sen suhteen, milloin pankilla on varaa ryhtyä pistämään tätä kolmas direktiiviä täytäntöön. Tämä kaikki li, ri, li, riippui talouden tilanteesta. Ja sitten hyödystä, mikäli paremmin ymmärtäisimme niitä vaikutusarvioita, joita te teette, ja että saisimme sitä paremmin tietää, koska nämä ovat avainasemassa sen suhteen, miten mitä vaikutuksia vaan tulee. On siihen on nähdään näitä vaikutusarvioita. Ja kun siirrytään tästä kolmosdirektiivistä neljoseen, neljoseen likviditeetti ja lainan otto, velkaantuminen, velkaantuminen. Nämä, avisi, nämä seuraamassa se kaikki hyvä tietää etukäteen. Ja mitä prioriteetteja teillä on? Tiedän, että ihanne maailmassa voisi hoitaa kaikki asiat kuntoon, mutta mitä te haluaisitte nyt ensimmäisenä hoitaa kuntoon ja missä aikataulussa? Tämä on minun kysymykseni. Next. Kiitoksia. Sven seuraavana. Mm, ich werde meine Frage auf Deutsch stellen. Minä esitän eh, kysymykseni saksaksi. Herra Hän on täällä iloinen siitä. Ja tietenkin täällä vielä näköjään muitakin iloisia ihmisiä, joten vielä parempi. Udo, tämä liittyy siihen, periaatteessahan on, eh, tilanne on sellainen, että tässä valiokunnassa halutaan tällainen, tiedetään hyvin, että pankit ovat hyvin erilaisia eri maissa. No, en minä osaa nyt enää Saksaakaan tällä, tätä asiaa varten. Me olemme hyvin tietoisia siitä ja että tuleva sääntely ei ole pelkästään Baaselista peräisin, vaan meidän täytyy myöskin miettiä näitä vakuusjärjestelmiä eh, eri rahoituslaitoksissa, mitä tulee talletuksiin, ja tämä on hyvin herkkä kysymys. Minä, minu, minä olen kuunnellut tarkkaan, ja minulla on tässä nyt yksi lisäkysymys. No, jos eh, Itävallan eh, säästö mm, pankeissa on tällainen eh, tilanne ja mitä varten Itävallassa nyt sitten, kun pankit eh, ovat tukeneet pankkeja, niin mitä varten ei olla kuitenkaan direktiivin kannalla? Tässähän on nyt eh, pankkeja paljon tuettu ja te olisitte paljon uskottavampi, jos, jos tämä korkodirektiivin kohtelu olisi toisenlainen. Mitä varten te nyt sitten, mitä varten teillä on Keimansaarilla tytäryhtiö ja kuitenkin eh, vaatimukset eh, muille on, ovat toisenlaiset, eh, kun, kun ajatellaan reaalitaloutta, niin nämä ovat eksistentiaalisia kysymyksiä. Thank you. Wolf. Wolf, ole se hyvä. Kiitos. Kysymys Stefan Walterille ensinnäkin. Baselin ehdotukset varsin usein on täytäntöönpantu Euroopan tasolla, mutta sitten ne, jotka näitä ehdotuksia ovat ajaneet, ovat eh, eh, jäänyt selityksen velkaa ja kysyisin, miten te nyt arvioisitte tilanteen tällä kertaa? Katsoisitteko, että kaikki osalliset jatkossa joutuisivat ehdotuksia täytäntöön panemaan vai onko Eurooppa tässä, tässä yksin? Ja sitten kohta kaksi, joka jo tuossa äsken tulikin jo esiin. Lähtökohdat ovat varsin erilaiset eri eh, rahoituslaitoksissa Euroopassa, eh, mutta myös Yhdysvalloissa näin on. Jos ajattelee Yhdysvaltoja, niin siellä taso on ehkä pienempi, kun tarkastellaan Espanja Ranska Euroopassa, niin erot ovat varsin suuret ja sitten Ranskan ja Saksan välillä myöskin. Ja kun tämä nyt on lähtökohta, niin kysyisin teiltä, kuinka voidaan ajatella yhtenäistä täytäntöönpanoaikataulua? Onko se ylipäätään mahdollista? koska se saattaisi olla liian suuri haaste joillekin rahoituslaitoksille. Ne eivät välttämättä ehtisi näitä laatuvaatimuksia ja eh, likviditeettivaatimuksia hoitaa. Ja sitten Blandal Vignalille vielä kysymys myöskin. En tiedä kuinka äänätte nimenne. Australian tapaan Blandel vai Skandinaavian tapaan Blundel? No, Blundel, selvä. Blundel. Te siis olette toimineet OECDn komitean puheenjohtajana, joka teki arvion siitä, kuinka kriisistä ulos päästäisiin. Ja se, mitä täällä tänään esititte, kysyisin, onko puheenvuoronne eh, osa tätä laatimaanne asiakirjaa. Ja sitten eh, kommentoisin myöskin asiakirjanne hieman Eli se, miten eh, rajat ylittävissä luottolaitoksissa, rahoituslaitoksissa muutokset olisi mahdollista toteuttaa, tämä tärkeä firewalls-asia, totesitte, että tämä olisi mahdollisuus, jos ajatellaan riskin kannalta sopivaa eh, valvontaa, joka ikään kuin mittatilaus työnä tehtäisiin. Oletteko edelleenkin tätä mieltä, kysyisin teiltä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että minua aika lailla yllätti varsin subjektiiviselta vaikuttavan lähestymistapanne. Eli kriittiset kommenttinne teiltä ja myös herra Reicherilta, niin e, sai e, sellaisen vaikutelman ikään kuin nyt e, jotain uutta olisi ilmaantunut Basel-komiteassa. En kuitenkaan osaa tätä kuvitella, koska eiköhän asia Baselissa ole ollut esillä jo usein otteeseen, mutta nyt tuntuu siltä ihan kuin jotain täysin uutta olisi tässä esitetty. Ja tämä, jos nyt varovaisesti asian ilmaisen, hieman minua yllätti. Some answers to... Selvä. Nyt äh, voimme vastata, tai asiantuntijat voivat vastata tähän kysymysryppääseen. Ehkä käydään asiantuntijat lävitse samassa järjestyksessä kuin aiemminkin, ettei tule mitään Sekanusta, joten herra Valtteri Kuten englanniksi sanotaan, täällä on kovin tiukka yleisö, vaativa yleisö. Jotkut kommenteista liittyivät täytäntöönpanoon. Trading Book-toimien osalta minun olisi pitänyt sanoa, että Baselin komitea on todennut, että Trading Book-sääntöjä pitäisi pistää täytäntöön tämän vuoden loppuun mennessä. Me olemme tehneet vaikutusarvioita ja yksi lopullinen hieno sääntö, tutkimus, hienovaraisempi tutkimus tullaan vielä saattamaan loppuun hyvin pian, parin kuukauden sisällä, tämän vuoden puolivälin vaiheilla. Ja sitten katsotaan, täytyykö meidän tehdä vielä jotakin parannuksia täytäntöönpanon osalta. Uskoakseni tämä pitäisi pistää täytäntöön ajoissa. Ymmärrän kyllä, miten herkkä kysymys on se, että Yhdysvallat mahdollisesti pyrkii vitkuttelemaan asiassa. Olemme puhuneet Yhdysvaltain korkeiden virkamiesten kanssa ja he ovat täysin sitoutuneita pistämään sääntöjä täytäntöön niin pian kuin vain mahdollista niin, että päästään sääntelyssä eteenpäin parempaan tilanteeseen. Mainitsitte Basel 2, sitä ei ole vielä pistetty täytäntöön, joten miksi nyt sitten luodaan jo Basel 3? Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että Yhdysvallat pistää täytäntöön kunnolla Basel 2 ensin. Se on asetuksen tasolla, mutta käytännössä sitä ei paljonkaan ole vielä sovellettu. Monikan instituutio oli siinä mukana. Huhtikuussa vielä kuusi lait, rahoituslaitosta meni tähän parallel moodiin ja kymmenen laitosta on tulossa mukaan vuoden lop- puolivälissä mennessä ja G20-kokouksessa Yhdysvallan on todennut, että se on kyllä sitoutunut pistämään tätä täytäntöön. Mitä pääoma määriin tulee? Yhdysvalloissa on tehty näitä stressikokeita ja se on vaadittu erittäin tiukkoja sääntöjä, jotka liittyvät määritelmiin ja puskuroihin esimerkiksi, joten käytännössä he ovat kyllä puskeet hyvin voimakkaasti eteenpäin pääoman riittävyyden suhteen. Mutta mitä tulee sitten velkaantumisasteeseen ja eri lähtökohtiin rajatyöteissä toimessa, niin toteaisin, että kun kriisi iski ja syveni, silloin markkinat alkoivat purkaa tai ykköstason arvopapereita ja myöskin näitä kiinteitä, kiinteää omaisuutta ja samalla sitten sitten heiltä hieman pallo karkasi käsistä. Ja nyt komitea ehdottaa, että on tällainen takuu perälauta käytössä ongelmien varalta, että ei voi pelkästään olla tätä velkarahalla otettua toimintaa, vaan pitää olla omaa pääomaa, pääomaa. ja luomme sellaiset säännöt, jotka maastat sen, että kaikki laitokset voivat siirtää näihin uusiin normeihin. Mitä prioriteetteihin tulee? selkeästikin pääoman määritelmä, vahva pääoma, kaikkien riskien huomioon ottaminen. Ne ovat erittäin tärkeitä tavoitteita. Ja erittäin tärkeää on, että saadaan aikaan likviditeetti, että likviditeetti asia saadaan kuntoon. Monet laitokset vaikuttavat vakavaraisilta, mutta sitten käytännössä ne sitten olivat suurissa ongelmissa. Sitten pidemmällä välillä niiden toimintakelpoisuus ei ole varma. Hyvin paljon keskustelua on käyty eri osapuolten kanssa ja olemme parhaalla mahdollisella tavalla pyrkineet tekemään parhaat mahdolliset ehdotukset, jotka pudotat kriisin alkujuuriin. Eri bisnesmallit täytyy ottaa huomioon, jotta meidän makrotason valvonta ja mikrotason valvonta, nämä täytyy yhdistää toisiinsa, järjestelmän valvonta ja pankin valvonta. Hyvin paljon kommentteja on saatu eri puolilta ja kommentteja tullaan tarkastelemaan hyvinkin huolellisesti ja pyrkiä sitten parantamaan koko tätä pakettia näiden kommenttien valossa. Olipa sitten sen suunnitelmasta tai muodosta tai hienosäädöstä kyse. Me tulemme esittämään jotain avain ehdotuksia, mikäli niitä ei saada toteutettua ja riskit ovat kovin suuria, niin saattaa odotetaan samaan sotkuun joudutaan uudestaan. Poliittinen sykli ei välttämättä ole nyt meidän puolellamme suhdanne ei ole suotuisa tässäkään suhteessa. Saattaa olla muisti, muistot nopeasti hälvenevät ja sitten saattaa olla 99 suhde yhteen saadaan asiat kuntoon, taikka sitten 90 suhde, 90 suhde 10 on tämä onnistumisaste. Ja saattaa, että tässä menee vielä 50 vuotta ennen kuin asiat saadaan kuntoon, niin sitten kaikki, joiden liikkuvat, eteen, liikkuvat eteenpäin ja asiat ovat hieman unohtuneita. Mutta aikataus täytyy pysyä. Tässä oli paras vastauksia mikä voin nyt antaa. Yeah. Nyt äh, voisi ehkä vastata hieman lyhyemmin, koska täällä on vielä yksi kysymyskierros tulossa. Barbara, haluatko sinä kommentoida? The questions were not addressed to... Niin, kysymystä esitetty minulle, mutta vastaan lyhyesti. Ensinnäkin haluamme painottaa sitä, kuinka tärkeää olisi saada yksi täytäntöönpano aikataulu maailmanlaajuisesti siksi, että pankit toimivat globaaleilla markkinoilla tänä päivänä. Ja on nähty, miten kävi Basel ykkösen kanssa, kun Yhdysvallat ei sitä täytäntöön pannut. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, että samanaikaisuus ei ole ainoa asia, vaan myöskin yksi ainoa säännöstö, jota tarvittaisiin Basel 2 kakkosta ei ole. On satoja Basel kakkosia markkinoilla nykyään. Ja tämä on asia, joka ei ainakaan lisää avoimuutta ja omalta osaltaan saattaa tällaista mielivaltaisuutta vain vahvistaa. Ja kun uusien sääntöjen täytäntöönpanon aikataulusta puhutaan, niin katsoisimme, että mitään hätäisen tehtyjä päätöksiä tässä ei nyt tarvita, kun tarkastellaan Yhdysvaltojen tuloksen, niin huomataan, että tässä puhutaan eh, nyt varsin suurista muutoksista, ei mistään ihan pikkuasioista. Eikä tämä vaikuta pelkästään yhtiöihin, joilla on ongelmasaatavia, vaan tämä koskee kaikkia pankkeja. Ja siksi on hyvä hoitaa asia kerralla hyvin kuntoon, jottei siihen tarvitse sitten palata myöhemmin uudelleen korjaustoimien myötä. Kaikki maat eivät tietenkään samaan aikaan joutuneet taantumaan. Eh, se on myöskin muistettava ja on seikka, joka on huomioitava. Kiitos. I just want to make it... Sitten seuraava. Niin, aivan lyhyesti täällä eräs eh, herrasmies sanoi, että, että hänen Saksansa on huonoa, minä vastaan samalla mitalla Saksalla. Niin, te kysyitte. Tässä oli ikään kuin tällainen saksalainen aggressio Itävallan pankkijärjestelmää vastaan. Minä olen kyllä ihan sitä mieltä. Siis meillähän ei ole mitään Keiman saarella minkäänlaista tytäryhtiötä, mutta meillä on kuitenkin, kuten muillakin pankeilla, meillä on osoite Keiman saarilla – Deutsche Bankilla on aivan, on myös sellainen, kaikilla osavaltioilla Saksassa on sellainen, Delawareissakin meillä on tällainen eh, asia, eh, osoite, ja tämä on pelkästään eh, verotuksellisista syistä, jos verohyötyä ei olisi, niin osoitteitakaan ei olisi. Niin, haluaisin vain todeta, että monia kansainvälisiä järjestöjä on, kuten UNESCO, joka muutenkin on, on Delawareissa läsnä. Niin, jos on Kanalin saaret lakkautetaan ja Delaware lakkautetaan, niin näin, näin sitten ei olisi. Eli tämä on politiikkaa. Uh, thank you. <laughs> Mr. Mr. Uh, thank you. <clears throat> Thank you. I'll just... Kiitos. Yksi kysymys esitettiin minulle. Kysymys asiakirjasta, kriisistä ulospääsy. Asiakirja pitkälti se, mitä tänään täällä esitin, vastaa sitä, mitä asiakirjassakin esitetään kun kävimme läpi kriisin syyt ja tarkastelimme sitten kysymyksiä, jotka on esiin nostettava, niin on selvää, että e, joku näistä, osa näistä onkin mukana Basel 3 ehdotuksessa, mutta asiakirjassa me nostimme esiin kaksi tärkeintä kysymystä, eli katsoimme, että tämä eh, vipusuhde eh, olisi tärkeä asia ja riittävästi pääomaa ja se, että tarkastellaan erillisenä nämä asiat. Investointipankkiasiat eh, ovat yksi asia, mutta on tarkasteltava tätä suhteessa siihen, millaiseen riskiin vähittäispankkitoiminta näin on mahdollista saattaa. Tämän lisäksi, jos nyt teitä kiinnostaa, niin juuri Apra, australialainen yhtiö, laati varsin hyvän asiakirjan siitä, miten on mahdollista hoitaa nämä asiat. Se eh, tuli ulos juuri kuukausi sitten ja se on varsin selkeä ja varsin selkeät sääntelyyn liittyvät aspektit siitä myöskin löytyvät. Ja kun tätä ehdotusta tarkastelemme, me mietimme, miten tämä erilämpitoasia hoidettaisiin. Tietysti vipumenettelyn osalta tämän hyvin ymmärtää, ainakin jonkin verran päästiin yhteisymmärrykseen. Mutta sitten kun tätä eh, subsidiary-rakennetta tarkasteltiin, niin tilanne oli vähän hankalampi. Pääsihteeristö ja minä tapasimme Anna Batenin Santanderin perustan tytären ja me esittelimme ehdotustamme eh, ulospääsystrategiasta hänelle siitä, miltä tämän strategian tulisi näyttää, että kullakin olisi omaa pääomaansa ryhmää suojaamaan. Anna Boten sitten totesi, että no tämähän on juuri se järjestelmä, mikä meillä on käytössämme. Eli eh, ehkä lain mukaan on mahdollista siirrellä pääomaa eh, paikassa toiseen, mutta me emme näin ole tehneet koskaan. Eli eurooppalaiset pankit, etteivät, etteikö niillä tällaista tukijärjestelmää ole. Kyllä on. Tässä vieressä juuri yksi sellainen istuu, Kiinan, neljän, Kiinan ulkopuolinen neljänneksi suurin pankki. Ei aina tehdä e, tyhmiä asioita. E, pankki e, tietysti joskus hyötyy siitä, että se tekee asioita vähän väärin, mutta tällainen subsidiarity-rakenne saattaisi olla ihan hyödyllinen. Katsoisimme, että näin olisi. Santanderin tilanteen tilanteessa hyvä hallinto oli olennaisessa roolissa. Mutta on totta, että on olemassa esimerkki esimerkkejä hyvästä hallinnoinnista, mutta aina löytyy yksi esimerkki myös huonosta hallinnoinnista. Eli jos lähtee liikkeelle siitä, että johtokunta on hyvä ja osaava, puheenjohtajan hyvä ja osaaja, niin jossain vaiheessa kuitenkin sitten törmätään ongelmiin. Tarvitaan rakennetta, joka nimenomaan huomioi kaikki ne asiat, jotka saattavat jollain lailla vaarantaa pankin pääomaa siten, että silloin kun pääomaa jonain päivänä tarvitaan, sitä ei olisikaan sitten käytettävissä. Jos tätä ongelmaa ei esiin nosteta, niin silloin ei nosteta kunnolla esiin tämän kriisin esiin nostamia haasteita. On tärkeää, että vähittäispankit eivät ryhdy hoitamaan sellaisia pankkitoimia, jotka saattavat eh, asettaa ne riskialttiiksi nimenomaan niiden toimien osalta, jotka ovat niiden toiminnalle tärkeitä. Ja tämän seikan olemme tuoneet esille omassa asiakirjassaan yhtä hyvin kuin myös vipusuhdekysymyksen. Eh, me julkaisimme eh, asiamme. Ja Basel 2 oikeastaan parissa julkaistiin pari vuotta sitten. Mutta ongelmana on se, että kun Basel kolmas asiakirjaan tutustuu, niin se miten se on kirjoitettu, niin siinä siteerataan usein Basel kakkosta Ja sitten, sitten äh, tummennetulla nämä äh, uudet kohdat, mutta äh, näin ei ongelmia ratkaista. Eli vielä lyhyesti nämä erilämpitokysymykset on yksi asia, johon tulee kiinnittää huomiota, ja sitten tämä vipusuhde toinen tärkeä seikka. Kiitos. Kiitoksia. Nyt palaamme näihin jäseniin. Kei, ole hyvä. Kiitoksia. Ja kiitoksia kaikille puhujille. Hyvin kiinnostavia kysymyksiä ja vastauksia tässä olemme kuulleet. Minä haluaisin vielä palata erääseen asiaan, jota käsittelimme tässä erikoisvaliokunnassa viime viikolla. Tässä mietinnössä todetaan päätöslauselmassa, että e, Basel kakkosessa on erityisesti nojattu matemaattisiin malleihin. Ja vaikka matemati- matemaattiset mallit ovat e, e, todistavia sinänsä, niin niissä on hyvin paljon myöskin puutteita. Tällainen riskin haluaminen samanaikaisesti on aiheuttanut tiettyjä ilmiöitä, joista sitten ajauduttiin kriisiin. Ja samoja malleja käytetään myöskin rahoituslaitoksissa. Ja tässä malleissa samoja riskejä otetaan käyttöön markkinoilla. Oletteko sitä mieltä, että on liikaa luotettu näihin matemaattisiin malleihin, ja jos näin on, niin mitä sille voitaisiin tehdä? Kiitos sitten Silvi. Kiitoksia. Täällä on nyt puhuttu paljon englantia ja saksaa, mutta minä esitän kysymykseni ranskaksi. Kiitoksia, että olette tullut paikalle ja mielestäni tämä keskustelu on hyvin tärkeä kansalaisille. Baselin komitea on sellainen asia, josta kansalaiset eivät ole koskaan eh, kuulleet. Ja mielestäni on hyvä, että nyt käytetään, käydään tätä keskustelua, koska asiat ovat tärkeitä. Minä pidin tässä osuuskunta pankkiajatuksesta, eh, jota, jonka otitte esiin, koska sehän, sellaiset pankit rajoittavat yli puolet PK-sektorista. Meillä on yksi kysymys, ja se on yksinkertaisesti sellainen, että talouselämää ei pelkästään pidä rahoittaa, mutta mikä sen lisäksi olisivat ne toimet, joilla voitaisiin pitkäaikaista rahoitusta antaa, talouden uudelleen strukturointia ja mikä olisi kaikkein paras tapa, jotta saisimme pitkäaikaista rahoitusta kannustettua tai sen antamista. Minä en tätä Santanderin mallia millään lailla vastusta, mutta haluaisin kysyä, että onko se kaikkein sopivin malli sisämarkkinoille? Me olemme Euroopan unionissa ja meillä on sellainen järjestelmä, jossa me emme, emme välttämättä halua kaikkia erillisiä systeemejä eri maihin, mutta mitä te olette itse tästä mallista mieltä sisämarkkinoille? Uh, uh, Mr. Strejček. Uh, thank you, Madam Chair. I'll... Kiitos, uh, rouva puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain. Minun yksi kysymys herää Reichlille, joka edustaa Erste-konsernia. Pidän näkemyksen arvostan suuresti. OECDn hiljattainen raportti katsoo, että pankkibonuksia pitäisi käsitellä eri tavoin sen mukaan, onko kyseessä pankki, joka jakaa lainoja yrityksille ja sen, tai sen mukaan on, toimiko tämä pankki enemmän liikepankkina. Mitä, miten katsotte, miten suhtaudut tähän kysymykseen? Okay. Eli kuka muu haluaa puheenvuoron, niin meillä olisi itselleni muutama kommentti. Nämä liittyvät seikkoihin, jotka ovat täällä tulleet jo mainituksi. Varsinkin Baaserin vaikutusarvio. Herra Walter Vastauksissanne te keskityitte miltei yksin omaan ajoitukseen. Te kat, sanoitte katsovanne makrotalousvaikutuksia ja myöskin mikrotalousvaikutuksia. Valiokunnassa me olemme kiinnostuneita siitä, tarkasteletteko te asioita hieman laajemmassa yhteydessä sen suhteen, mitä kaikkea muuta tapahtuu, mitä mu- muuta tehdään pääomamarkkinoilla, mitä tehdään johdannaisille, jotka ovat näiden pääomavaatimusten ulkopuolella, joita te nyt olette antamassa. Tietystikin nyt on kyse pankeista, mutta pankit eivät toimi yh- tyhjiössä. Ja viittasitte myöskin puskureihin, joita voidaan käyttää vaikeina aikoina ja lama-aikoina hyväksi. Meidän täytyy tunnustaa, että nyt ollaan vielä laman kourissa, tai ainakin elpyminen on vasta aluillaan. Joten Miten te katsotte tämän puskureiden rakentamisen sopivan näihin realistisiin olosuhteisiin, joissa nyt eletään? Olosuhteet ovat tietenkin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Miten voidaan ottaa täytäntöpanon puolella huomioon se, että eri maat ovat eri tilanteessa? Case Swinburnin puheenvuoroon myötäillen toteaisin, että parlamentissa jotkut ovat olleet huolissaan korrelaatiosta näiden tail risk-tyyppisten riskin suhteen. Baasia kakkosen yhteydessä hyville, hyvin paljon puhuttiin näistä korrelaatiotekijöistä ja muista seikoista, joten arvatenkin olemme nyt iloisia siitä, että asiaan on nyt kiinnitetty huomiota, mutta miten me voimme olla varmoja siitä, että että nyt saadaan asia kuntoon, kun tarkastellaan pitkän aikavälin kokonaisvaikutuksia, eikä pelkästään panikoida ja tarkastella vain nykytilannetta tai sitä, mitä hiljattain on tapahtunut. Nyt paneeli voi vastata, niin kuin aina Era Walter aloittaa. And, and, oh, oh, Mr. Karras, do you want to come back at the end? Haluaisiko herra Karas esittelijänä vastata ehkä hieman myöhemmin tai kommentoida hieman myöhemmin vai No, esittelijä myöskin haluaa puheenvuoron, mutta ehkä hän sitten lopuksi. Sitten, Niin, muutama kysymys. No, tämä ainakin osoittaa sen, kuinka tärkeä oma valiokuntamme on. Oma vaikutelmani on sellainen, että jos ei saada aikaan tällaista esitettyä tasapainoa, jos pankkirakenteet ja talouden rakenteet Euroopan unionissa ja Euroopassa, eh, jos eh, niitä ei paremmin saada huomioiduksi, niin pelkään, että jos ehdotus tällaisenaan läpi menee ja myöskin direktiiviehdotus, niin saattaa olla, että ei näiden ehdotusten taakse löydy enemmistön tukea parlamentissa. Ja siksi meidän on tehtävä kaikki voitavamme, jotta avoimet kysymykset saadaan ratkaistua ja saadaan aikaan hyvä lopputulos. Ja kysyisinkin teiltä, mitkä teidän mielestänne ovat ne asiakirjat, jotka äh, Basel-komiteassa äh, vielä ovat auki, ja milloin tulemme saamaan sitten mm, <clears throat> vastauksia ja onko mahdollista vaikutusarviointi toteuttaa eh, reaalitalouden osalta ja eri pankkien osalta myöskin nimenomaan kun puhutaan vaikutuksista pk-yrityksille, onko tällaista suunniteltu. Te juuri puhuitte yksityiskohtaisesti eh, tässä Facebook lähestymistavasta. Ja tässä erilaisia aikatauluskenaarioita on esitetty. Jotkut sanoivat, että vuoden loppuun mennessä tämä asia oli tarkoitus saada hoidettua, mutta sitten toisaalta kuulemme sellaista, että viimeistään vuoden 2011 alkupuolella amerikkalaiset haluavat tämän cod tyyppisen esityksen toteuttaa. Jotkut puhuvat jopa vuodesta 2012 G20 päätti, että se neljä täytäntöönpana vuonna 2012. Emmekä voi olla varmoja siitä, mitä sitten muuten tapahtuu. Ja kysyisinkin nyt, kun aikatauluja mietitään, niin huomioidaanko nämä eri aikataulusuunnitelmat, kun aikataulusta puhutaan. Te esimerkiksi sanoitte, että ehdotus liittyy nimenomaan siihen, kuinka kriisistä ulos päästäisiin, mutta toisaalta on myöskin mietittävä sitä, riittävätkö nämä ehdotukset kriisin ratkaisuun ja mitä vaikutuksia niillä sitten on reaalitaloudelle. Ja jo tämä nostettu oma pääoma vaatimus, eh, mitä se mukanaan tuo jo eurooppalaisille eri rakenteille ja mitä vaikutuksia sillä sitten on pk-yritysten toiminnalla. Viime viikolla täällä eh, meille kerrottiin tutkimuksista, eh, jossa todettiin, että pääomamääritelmää tehtäessä epäonnistuttiin Euroopassa. ja tämä luo epätasapainoa pörssiyhtiöiden ja muiden yhtiöiden välillä. Ja siksi vetoaisin nyt teihin, että puuttuisitte näihin kysymyksiin ja nimenomaan siihen, että nyt tässä on epätasona erityyppisistä pankkirakenteista ja talouden rakenteista puhuttaessa. Ei riitä, että sanotte, että tasapainoa saadaan aikaan, jos samaan aikaan kuitenkin tulette esittämään erityyppisiä menettelyjä eh, pörssinoteerattuille eh, ja sitten ne noteerattomille eh, tai pörssin ulkopuolisille yhtiöille. Ja Euroopassa, kun nyt järjestetään järjestelmä on erilainen, niin meillä on enemmän ulkomaista pääomaa kuin amerikkalaisessa järjestelmässä, koska amerikkalainen järjestelmä on erilainen. Se on ehkä parempi, koska siinä eh, pienempi riski on etu sijalla mutta kun puhutaan eurooppalaisista pankkirakenteista, niin tällaista oman pääoman eh, osuuden lisäämistä voi olla hankala käytännössä toteuttaa. Hankalampi täällä meillä kuin ehkä jossain muussa järjestelmässä. Kiitos. Um, thank you very much. Um, so... Kiitoksia paljon. Herra Walter saa näin ollen puheenvuoron. Ehkä voisimme jatkaa tätä tilaisuutta vielä 10 yli viiteen saakka, koska muut asiat esityslistalla eivät vie niin paljon aikaa. Et mä tarkoita sitä, että te herra Walter voitte käyttää tämän kaiken ajan itse, mutta saatte nyt puheenvuoron. Very little time. Ne ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja aikaa on kovin vähän. Se, että on liikaa luotettu eri malleihin, tämä on aivan totta, tämä kommentti. Valitettavasti tähän ongelmaan ei ole selkeitä vastauksia. Korrelaatiomalli on erittäin monimutkainen malli, joten paras tapa käsitellä asiaa olisi ehkä keksiä eri toimia, useita tapoja suhteuttua tähän ongelmaan, esimerkiksi stressitestit, riskianalyysit ja useat eri näkökulmat tähän samaan ongelmaan. Silloin kun ollaan likviditeetin huipulla ja luotetaan yhteen ainoaan malliin, niin tämä on hyvin riskaabelia. Malleja täytyy olla useita. Miten sitten pystytään viemään eteenpäin hankkeita, jotka hyödyntävät taloutta ja myöskin ympäristöä samalla? Uskon, että jälleen kerran vapaamman pankkijärjestelmän luominen, joka toimisi pidemmällä aikavälillä, jos olisi kannustamia myöskin ajatella pitkällä aikavälillä eikä vain lyhyellä aikavälillä, niin ettei huolita huomisesta, niin tässä suhteessa pitäisi tehdä erilaisia suhteita, jotka liittyvät tilinpitoon, suhdannepolitiikkaan ja muihin politiikan osa-alueisiin. Näiden toimien kautta pystyttäisiin keskittymään pitkän aikavälin kestävään pankkitoimintaan. Mitä ajoituks, ajatuskysymyksiin tulee ja laimpiin yhteyksiin, puskureihin ja niin poispäin, niin tämänkin osalta toteaisin, että hyvin paljon tietoa pystytään kokoamaan yhteen kesä-heinäkuun paikkeilla. Nämä tiedot tulevat olemaan erittäin tärkeitä sitten, kun luodaan täysin kalibroitua kunnolla suunniteltua ja tasapainoista ehdotusta. Jotkut niistä huolista, joita täälläkin on esitetty, tulen ottamaan huomioon. Joten tärkeää on se, miten tämä kaikki vaikuttaa eri pankkialan toimijoihin ja yritysmaailmaan ja niin poispäin ja kuinka paljon saadaan kokoon pääomaa ja miten pääoma liikkuu paikasta toiseen, miten pääomatilanne muuttuu ja mihin pääoma kannattaa ohjata ja mitä kustannuksia tässä syntyy eri aikahorisonteilla. Joten meillä täytyy olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tämä on tämän täysin uusi lähestymistapa. Basel 1 esimerkiksi vain yhdisti tiettyjä palasia yhteen. Mutta nyt ollaan tekemässä täysin kalibroitua ehdotusta, jossa kaikki sekä otetaan huomioon erityyppiset pankit, osuuskuntapankit esimerkiksi ja muun tyyppiset pankit tullaan ottamaan huomioon, mikä ne tarkastellaan omassa olevia nykyisiä ehdotuksia. Kuuluisaa 1998 Sydneyn sopimusta ei anta mitään pääomasta. Sillä puhuttiin äänestysoikeudesta ja tuotoista ja tämän tyyppistä kysymyksistä, ei mistään muusta. Joten nyt tällä kertaa pyritään saamaan aikaan tasapainoisempi ehdotus. Todetaan, että kyse on tästäkin, mutta mistä periaatteista on kyse? Tätä tarkastetaan myöskin niin tarkastetaan eri bisnesmalleja. Niitäkin voidaan määritellä tai tunnistaa. Ja nämä joistakin näistä 14 periaatteista, 14 periaatteista ei välttämättä päde kaiken tyyppisiin yrityksiin. Sets-konserni esimerkiksi voi sitten pohtia, mitä tämä tarkoittaa eurooppalaisessa yhteydessä, koska Baselin komiteassa on mukana 27 maata, joten Euroopassa ehkä tämä on suhteettoman suuri jopa tämä tekijä, tämä, tämä vaikutus, tätä täytyy ottaa huomioon, kun tasapaino luodaan kuntoon. Entä sitten nukkuvat osakkaat ja näin poispäin. Uskoakseni tästä kriisistä voidaan ottaa opiksi se, että kun instituutiot ovat suurten stressien paineiden alla, niin sitten ruvetaan katsomaan, missä on pääomaa ja miten sitten jatketaan toimintaa entiseen malliin ja tarkastellaan tuottoa. Ja kun tuottoon pyritään, niin sitten saatetaan leikata ydinpääomaa, uhrata se. Joten pääoman koskemattomuutta mutta riittävä pääoma täytyy pitää yllä. Sitten korrelaatio ja riski järjestelmät on täysin samaa mieltä. Minä mainitsinkin joitakin keinoja, joilla me voimme päästä niin tavoitteisiin. Puskurit sitten, miten siirrytään uusiin normeihin. Monet rahoituslaitokset ovat hyvinkin voittoisia tällä hetkellä. Shokkeen edessä ne ovat jo näköpiirissä olisi erittäin ikävää, mikäli pankkisektori ei jo nyt ryhtyisi toimiin puskureiden varmistamiseksi silloin, kun ongelmia on jo näköpiirissä. Eikö se ole niin tärkeää meidänkin puolellamme luoda sellainen paketti, joka antaa selkeää osviittaa pankkialalle niiden tavoitteiden osalta tai pyrkimysten osalta, joihin pankkiin täytyy ryhtyä? Barbara. Um, <clears throat> first of all, uh, the... Niin aluksi minä kommentoisin tätä sisämarkkinakysymystä. Vähittäispankkina me olemme joskus sitä mieltä, että meidän rakenteemme puut, sopii tähän bisnesmallimme loistavasti ja olemme siihen hyvin tyytyväisiä. Haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että me teemme tietenkin näin, koska meidän osakeomistajaohjaus ja johto, he haluavat olla sillä tasolla, Eh, millä ovat, mutta välttämättä mallimme ei sopisi muille. Se, että sitten luotetaan liikaa malleihin, niin ehkä tätä joskus liioitellaan koko ajatusta. Monissa pankkeissa on niin, että tällaiset pääomamallit eivät ole pettäneet niin rankasti, kuulostaa ehkä eh, vähän oudolta, mutta luottoriski ja likviditeetti, riski, se ei koskaan ole ollut mukana näissä malleissa ja tämä on aivan avoimesti otettu esiin. Se, se ei näkynyt näissä, näissä pääomamalleissa. Pääomamallit ovat luotto, luottoongelmiin liittyviä asioita, eivät muihin. No sitten suhdanteiden mukaan muutettavat parametrit, nevät, nekään eivät ole muuttuneet niin paljon. Ne validoidaan valvojien toimesta ja ne ovat onnistuneet melko hyvin. Kaikilla järjestelmillä kuitenkin on rajat, rajansa ja tietenkin keskustelua käydään monistakin eri asioista. Mutta jos tiukkuus on hyvä tai kuri on hyvä ja jos johto on hyvä ja oletukset ovat oikein, niin kyllä silloin malleja voidaan hyvin käyttää ilman, että siitä mitään pahaa aiheutuu. Tässä on tietenkin jälleen kerran kysymys yrityksen johdosta. Ja sitä ei koskaan, koskaan voida millään säännöillä eh, määritellä, vaan eh, se liittyy hyvään eh, hyvään toimintaan. Ja tämä oli siis malleista. Thank you very much. Kiitokset. No matemaattisesta mallista sanoisin sen verran, että voin yhtyä äskeiseen näkemykseen. Pankit eivät välttämättä tältä pohjalta toimi. Mutta jos vastuuta halutaan jakaa, niin optioteorian osalta Nobelin palkinnon saanut. En tiedä, onko mahdollista ehkä jälkikäteen vielä vetää tämä palkinto takaisin, koska hekin paljon hallaa ovat aiheuttaneet. No, kuitenkin tämä on varsin hankala asia. Me olemme vähintäispankki, meillä on 50 000 työntekijää ja näistä neljä 49 000 saa ehkä noin 3 000, 4 000, 5 000 bonuksen. Ja nimenomaan nämä ovat niitä ihmisiä, jotka eh, luotaja aiheuttavat eh, ja emme maksa suuria bonuksia näille, koska tämän tyyppisistä luotoista ei myöskään saa suurta voittoa. Mutta äm, jotka aiheuttavat pienen pääoman pohjalta suurta toimintaa, niin eivät saa suuria bonuksia ja tämä on kovastikin väärin. Eli nämä ihmiset, heihin kriisi kohdistui eh, ihan yhtä kovasti kuin kehen tahansa muuhunkin. Eli tässä asiassa valitettavasti en voi paljonkaan auttaa. Totean vain, että tämä on todellinen ongelma ja jotain olisi sille tehtävä. Sitten kun puskuroinnista puhutaan, niin en nyt liikaa tässä mainostaisi tässä enää Espanjaa vierustoverini on jo näin tehnyt, mutta kuitenkin systeemisestä tärkeästä pankistahan tässä puhuttiin. Oma järjestelmämallimme on pitkälti samanlainen kuin Santanderilla, ja kun huoneeseen menin, niin eh, eh, minulta kysyttiin, että ai, edustatteko pankkia? Me ei edes tienneet, että tällainenkin pankki on olemassa. No ehkä meidän tulisi olla vähän isompi pankki tai sitten mainostaa ainakin itseämme vähän paremmin. Mutta omalta osaltani myöskin puskurointiasia haluaisin tässä hieman kommentoida, koska se on tärkeä asia. Se, miten järjestelmä toimii nykyään, saattaa joskus tulevaisuudessa toimia hyvä, hyvinkin, hyvänäkin, mutta nykyään se vain nostaa pääomatasoja sille tasolle, mitä puskuri vaatii. Ja jos 6 prosentin ration päädyttäisiin ja sitten haluaa maksaa tästä osakkeenomistajille osakkuuksia, niin silloin tarvitaan 9 prosenttia, koska muutoin osakkeenomistajat häviävät, koska koko toiminta tulee liian kalliiksi heille. Eli puskurijärjestelmässä varsinkin tulevina vuosina ne pankit, joilla ei ole eh, osakenomistajia tai on osakenomistajia, jota tällainen eh, järjestely ei kiinnosta, ovat eh, etusijalla tai saavat paremman hyödyn. Eli tässä sellaista pankkijärjestelmää kannatettaisiin tai tuettaisiin enemmän, eh, joka, eh, jonka suhteen Euroopan komissio on ollut varsin kriittinen. Esimerkiksi Deutsche Landesbank tässä. Siellä ei ole koskaan osinkoja, kukaan ei ole niitä koskaan pyytänyt, eli eh, siellä nämä asiat eivät kiinnosta. Ja tämäkin seikka on mielessä pidettävä ja on oltava riittävän varovainen. No, Espanja on saanut aika varsin hyvän järjestelmän eh, nimenomaan eh, suhdanteiden vastaisia toimia ajatellen, miksi me voisi toimia samoin, jos tästä on ollut paljon hyötyä Espanjalle, ja se on nimenomaan Espanjan pankkijärjestelmän vahvuus ollut. Miksi emme voisi lähteä tästä liikkeelle, eli kopioida Espanjan järjestelmää. En tiedä, minkä takia pitää aina mennä jotain uutta keksimään. Kiitos. Um, and Mr. Sitten seuraava puhuja. Final word. Um, I think on the question on Niin, kysymys matemaattisesta mallista, se oli ehkä puheenvuoroni ydin. Ja koko se lähestymistapa, jossa näitä oletuksia oli. No jos te tiedätte näistä malleista ja Baselin järjestelmästä, niin te voitte katsoa, miten pankit arvioitiin tässä 2000-luvun alussa. Koko järjestelmä on kuitenkin luotu pankkikriiseille, jossa on globaaleja riskejä. Jos on kysymys yhdestä tuotteesta yhdestä maasta, niin ei Basel siihen auta kovinkaan paljon. Ja jos te katsotte näitä korollaarisia seikkoja 1.5, niin, ja jo sen jälkeen Eh, on kysymyksessä uudet tuotteet. Ensi kerralla samoja tuotteita ei ole. Täällä kerroin on sellainen, joka, joka koskee normaalitilannetta. Ja sitten kun on kriisi, niin normaalitilannehan ei enää ole vallassa. Nämä mallit eh, ovat sellaisia, joiden pitäisi olla taustalla. Ja me, tykkä, me pidämme näistä yksinkertaisista säännöistä, kuten velkaantumisaste ja, ja, ja muut. Kun me katsomme näitä diversifikaatioasioita, niin ainakin pitäisi olla jonkinlaisia rangaistuksia konsentraatioille. tällä tavalla toimien asiat olisivat konkreettisia, mutta en halua siihen nyt puuttua. No sitten Ranskan kysymykseen. Tässä oli kaksi osaa. Ensimmäinen liittyi siihen, että mitä pitkällä tähtäimellä voitaisiin rahoituspuolella tehdä. Eräs vastaus tähän varmaankin on tällainen governance report, ja tietenkin asioista on helpompi puhua kuin mitä ne on toteuttaa. OECDllä on, on yritysjohdosta omat periaatteensa ja meillä on tällainen standardisointikomitea. Me olemme miettineet sitä, mitä omistajaohjaukselle pitäisi tehdä, ja tähän mennessä ei, emme kuitenkaan ole nähneet kovinkaan monta maata, joka haluaisi tällaisiin uudistuksiin ryhtyä sillä tavalla, että ne olisivat myöskin sitovia eh, määräyksiä. Kuka maksaa mitäkin. Ja no sitten mitä tulee avoimuussääntöihin, niin eräissä maissa omistajaohjaus eh, eh, sitä halutaan toteuttaa, mutta sitten pääomamarkkinatuotteet ovat sellaisia, että hyvää omistajaohjausta ei voi olla, jos kaikesta ei puhuta avoimesti. Jos on pääoma tuotteista kysymys, niin siellä on tietyt arvot, ja jos on kysymys luottotuotteista, niin siellähän on eri säännöt. Ihmisethän eivät muuten tiedä yhtään, jos ei avoimuutta ole, mitä, mitä yhtiössä tapahtuu. jos on olemassa joku pankkisektori, jossa on vähittäispankkitoiminta, joka hoitaa PK-yrityksiä, ja siellä on erityispääoma. Meillä oli muutama poliitikko Irlannissa, joka puhui, kanssa keskustelimme, ja oli PK-yrityksen rahoituksesta kysymys. Ja yksi asia, mitä voidaan tehdä, on, että pääomitetaan eh, sivuyhtiöitä. About the EU, uh, internal... Este myöskin kysymykseen liittyy sisämarkkinoiden rakenteeseen. Tämä liittyy siihen, mitä aiemmin jo totesin, kun, on, kun puhuin näiden yksittäisten konttoreiden valvonnasta – talous ja markkinat ovat suuremmat kuin pelkkä Ranska tai pelkkä Saksa, joten tarvitaan valvontaa, joka käytännössä pystyy tarkastelemaan globaalia pankkitoimintaa siellä, missä nämä suuret pankit toimivat. Ehkä tämä on suorastaan toivotonta, mutta me pidämme parempana sitä, että olisi laajempi sääntelyrakenne niin, että laitokset, joita tarkastellaan, joutuvat noudattamaan lainsäädäntöä johdonmukaisella tavalla, se kun tarkastetaan tytäryrityksiä, niin juuri tytäryritysten tasolla kannattaisi toimia ja varmistaa, että pankit on erikseen pääomitettu, mutta koska aika on vähän, niin päätän tähän. Kiitoksia kaikille osallistujille. Tiedän, että komission herra Scholz on paikalla, joten en valitettavasti voi antaa hänelle mahdollisuutta vastata kaikkiin kysymyksiin, koska aika on vähän, mutta ehkä yhteen kysymykseen voisi vastata esittelit ja tätä varmaan olisivat kiinnostuneita kysymyksestä. Kuulimme herra Valterilta, että Vaaselin komitea odottaa, että kaikki palaset saadaan kokoon kesä-heinäkuussa vaikutusarviot nimittäin, jotta paremmin nähdään, miten palaset sopivat yhteen. Mutta miten me voimme ottaa tämän sitten huomioon, kun tarkastellaan kolmosdirektiiviä ja nelosdirektiiviä? siirtymistä yhdestä toiseen, ja niin olemme huolestuneita kaiken sen suhteen, kaiken ne kokemusten suhteen, että saatiin kolmas direktiivistä. Ja Baselin komitea on nyt keksinyt ajatuksia, joita emme ole voineet vielä ottaa huomioon, joten miten komissiossa asiaan suhtaudutaan? Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin vastaan kysymykseenne, kertoisin hieman siitä, mitä komission tasolla tapahtuu. Komissio tukee G20-ohjelmaa ja Basel-komitean töitä. Teemme läheistä yhteistyötä Basel-komitean kanssa kaikissa näissä kysymyksissä sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset erityisolosuhteet ja eh, malli, eh, rakenneerot kunnolla tullaan huomioimaan näissä neuvotteluissa. Ja sitten kun tarkastellaan vaikutuksia. No, komissio eh, nimenomaan pitää tätä vaikutusarviointia erittäin tärkeänä kysymyksenä. Ja tämän osoittamiseksi pyysimme pankkivalvontakomiteaa auttamaan meitä tässä asiassa. Eli on ihan selvää, että tätä asiaa kovastikin käsitellään ja valvojien on nyt ymmärrettävä, mitkä ovat eurooppalaiset erityispiirteet ja mitkä olisivat sitten vaikutukset eurooppalaisille rakenteille. Painottaisin myöskin konsultaation merkitystä. Haluamme ymmärtää eurooppalaiset erityislait todetun, ja nimenomaan siksi konsultaatioihin ryhdyttiin rinnakkaisesti Baselin komitean kanssa, ja kaksi viikkoa sitten konsultaatiot saatiin päätökseen. Järjestimme myös julkisen kuulemistilaisuuden viime maanantaina ja 150 osallistujaa oli mukana kaikista tärkeistä sidosryhmistä ja kaikki halukkaat, ja melkein kaikki halusivatkin puhua, saivat puheenvuoron. Aikataulun osalta toivomme, että saamme alustavia tuloksia e, kesään mennessä vaikutusten arvioinnista ja näin mentäisiin Basel-komitean ehdotuksen mukaisesti ja komissiossa sitten eh, kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, kuinka tärkeää on analysoida makrotalousvaikutuksia ja olemme myös tässä yhdessä Euroopan keskuspankin ja muiden eh, pääosastojen asiantuntijoiden kanssa asiaa tarkastelleet. Ehkä lopuksi sitten vielä nostaisin esiin erittäin tärkeän asian eli avoimuuden. Avoimuutta tarvitaan varsinkin kun muistetaan, että ainakin osalla ehdotuksesta on varsin laajat vaikutukset. Ja halukkuutta avoimuuteen on sen eh, helmikuussa lanseeraamamme eh, konsultaatio eh, osoitti ja myöskin viime viikkoinen julkinen kuulemistilaisuus osoitti ihan samaa. Eli olemme halukkaita kuulemaan tässä vaiheessa kaikki huolenaiheet, joita sidosryhmien edustajilla on. Mitään vielä ei ole lukkoon lyöty. Haluamme kuulla, jos on jotain tärkeää eurooppalaista joka on vielä otettava huomioon ennen kuin mitään lopullista päätetään. Eli tässä nyt se, mitä omalta osaltani halusin esittää. Jos teillä on jotain kysyttävää, niin mielellään vasta. Uskon, että tässä on jo liikaakin luotettu esittelijän kärsivällisyyteen, niin loppujen lopuksi tulet tekemään lopulliset ehdotukset sen suhteen, miten me suhtaudumme tähän lainsäädäntöön. Mutta ennen kuin vaikutusarviot on saatu, meidän on hieman vaikea päättää, miten mieltä olemme asioista. Mietintöluonnosta tullaan käsittelemään ensimmäisenä kesäkuuta. Herra Karasen laatii ja tarkoituksessa on määrä antaa 8.6. mennessä ja 28. kesäkuuta niitä sitten tarkastellaan ja 6.7. meidän valiokuntamme äänestää. Tämä on herra Karasin mietinnön tämänhetkinen aikataulu. 6.9. tulkki korjaa. Kiitoksia vielä asiantuntijoille ja tilaisuuteen osallistujille. Huomaan jo, että täällä vaihdetaan käyntikortteja, joten tämä osoittaa, te, että teidän asiantuntemustani tullaan käyttämään jatkossakin hyväksi. I'll just leave a couple of minutes for people to, who, if those, if those who are leaving the room want to do so. Nyt pidämme parin minuutin tauon. Mikäli poistutte paikalla, paikalta, niin poistukaa hiljaa ja rauhallisesti niin, että Hans-Peter Martin saa esitellä asiansa. Joten Mikäli poistutte paikalta, voisitteko poistua ripeästi ja hissun kissun? Um, could you, could you please hurry up, because we do have Voisitteko nyt pitää kiirettä, koska meillä on vielä kaksi asiaa estyslistalla. Nyt siirrymme kohtaan neljä estyslistalla. Mikäli haluatte keskustella jostakin muusta, niin voisitteko hoitaa nämä keskustelut tuolla salin ulkopuolella, koska nyt annan puheenvuoron Hans-Peter Martinille, joka esittelee mietintö tai pikemminkin lausuntoluonnoksensa, joka liittyy yritysrekisterien yhteensopivuuteen. Herra Martin, olkaa hyvä. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No niin, voin todellakin puhua lyhyesti. Tämä ehkä kuulostaa varsin abstraktilta ja tekniseltäkin, mutta tämä liittyy varsin suoraankin siihen, mitä tässä juuri äsken käsiteltiin, eli eh, tietopuutteista. Tässä on kyse varsinkin, kun puhutaan tietyn tyyppisistä yrityksistä, ja sitten komission vihreä kirja onkin tämän vuoksi laadittu, jotta saataisiin kaupparekisterit paremmin liitettyä yhteen. Ja oikeuden tilanne on sellainen, että kansallisesti on olemassa, pitää olla kaksi sähköistä rekisteriä ja niitä hallinnoidaan kansallisesti, mutta muutoin mitään yhteensovittamista ei ole. Ja tämä ei ole hyvä asia, kun sisämarkkinoita ajatellaan. Ja tilintarkastustuomioistuin myöskin on mahdollistanut tai on todennut, että on mahdollista, että yhtiö toimii toisessa maassa ja sitten kaupparekisteri on toisaalla. Eli tämä on hankala asia ja este talouden toimintaa ajatellen ja myöskin kuluttajan kannalta katsottuna. Stoiba-ryhmä on tätä asiaa tarkastellut monelta kantilta. Tietysti näitä lukutietoja voi kritisoidakin, mutta tällainen Euroopan laajuinen kaupparekisteri 27 ähm, jäsenmaan osalta puhuttaisiin kolmenumeroisista luvuista joka tapauksessa. Ja se, mitä tähän saakka on esitetty, ei oikein vielä voi meitä tyydyttää. Eurooppalainen eh, rekisteri on olemassa. Eh, sen ongelma on kuitenkin sen vapaaehtoisuus. Ja sitten eh, asia on monimutkaistunut myös sikäli, että menettelytavat ovat monimutkaiset. Sitten Business Register Interoperability Throughout Europe, Pride, lyhenteenä kuulostaa hyvältä, mutta tämä hanke on nyt päättynyt eikä oikein riittänyt sekään. Ja sitten IM järjestelmä sisämarkkinoiden järjestelmä, mutta se on varsin rajoittunut. Ja sitten e-justice-aloite on myöskin olemassa, mutta se mitä todella tarvittaisiin, sitä ei vielä meillä ole. Ja varsinkin kun pidetään mielessä aihe, josta on laajasti keskusteltu, Eli se, kun sijoittajat eh, kuinka he voivat saada eh, helposti tietoja eh, pörssiyhtiöistä ja miten tässä eh, avoimuutta olisi mahdollista, mahdollisuus lisätä. Ja esittelijä ei nyt suosittelisi sitä, että lähdettäisiin liikkeelle yhdestä järjestelmästä, vaan että Euroopan parlamentti lähtisi liikkeelle avoimuuden ja mm, tehokkuuden parametreista ja tältä pohjalta asiaa tarkastelisi. Ja on myöskin mietittävä sitä, halutaanko jotain enemmän tältä kaupparekisteriltä. Itse sanoisin, että kyllä haluamme, haluamme lisää tehokkuutta, haluamme integroidumpaa eurooppalaista ratkaisumallia, kuitenkin sellaista, että byrokratia ei tulisi lisää, vaan päinvastoin mutta tietosuojakysymykset on myöskin hoidettava kunnolla, kun puhutaan kilpailukyvyn kannalta olennaisista tiedoista tai henkilötiedoista. No tässä kaikki, mitä halusin esittää ja mielenkiinnolla jään odottamaan reaktioita arvon kollegoilta. Kiitos. Um, thank you very much, Mr. Martin. Kiitoksia, herra Martin. Udo, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Minä puhun Peter Simonin puolesta, varjoesittelijän puolesta. Ja meidän mielestämme täällä on erittäin tärkeä työ nyt menossa Euroopan unionissa. Tässä on tällainen aukko, jota me emme voi millään tavalla saada kuntoon ilman tällaista rekisteriä. Täällä tähän liittyvät yritykset, jotka ovat kytkyssä rahoituslaitosten kautta toisiinsa. Ja on myös asioita, eh, jotka liittyvät jo nykyiseen lainsäädäntöön. Käytännössä on hyvin vaikea panna palveludirektiivi täytäntöön, jos me emme aina tiedä, kuka meidän palveluntarjoajamme on. Ja jos nyt tällainen luotettava rekisteri olisi olemassa, niin me pääsisimme paljon, paljosta byrokratiasta ja siksi me tuemmekin tätä esittelijän näkemystä. Ja sanomme, että me haluamme Eurooppaan jotakin sitovaa. Minä olen samaa mieltä kuin komissio siinä mielessä, että tämän pitää olla sitova velvoittava rekisteri ja sen pitää olla saatavilla myös pienille yrityksille, käsityöläisyrityksille, jotta, jotta ei kielitaitovaatimuksia ja tällaisia muita ongelmia synny. Sen täytyy olla hyvin luettava, jotta oikeusvarmuus toteutuu. Tiettyjä kriteerejä täytyy, täytyy noudattaa, mutta muilta osin ryhmämme kyllä, kyllä tukee tätä hanketta, koska sillä suljetaan iso aukko sisämarkkinoilla. Haluatko kukaan muu kommentoida tätä asiaa? Herra Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf äh, vielleicht noch einen Gedanken ergänzen. Niin, eräitä äh, ajatuksia haluaisin tässä vielä täydentää. Tässä on tietenkin mm, sisämarkkinoista kysymys, mutta täytyy tietää, että, mm, että eräissä maissa erilaisia rekistereitä on. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on tietyn tyyppisiä rekisteriä ja se, että kuinka, kuinka näiden rekistereiden uskottavuus, niin se olisi juuri sellainen, mitä pitäisi komission ehdotuksen myötä nostaa olisi oikein hyvä, hyvä, että avoimuus ja läpinäkyvyys rajojen yli lisääntyisi tällaisten luotettavien rekistereiden myötä. Thank you very much. I, I think... Kiitoksia paljon. Uskoakseni olen itse ryhmäni varjoesittelijä. Minusta tämä jotenkin linkittyy hieman siihen, mitä teimme edellisen vaalikauden aikana, kun tarkastelimme eurooppalaisen yksityisyrityksen ohjesäännöstä. Samalla tarkastelimme sitä, mitä tapahtuu, mikäli keskushallinto tai yritystoiminta keskittyy vain yhteen jäsenvaltioon, mutta pääkonttorin toisessa jäsenvaltiossa. Silloin annamme sellaisen suosituksen, että on tavallaan tarpeellista yksi, kopioida nämä samat yksityiskohdat, soveltaa sama yksityiskohtia kummassakin päässä toimintaa ja asiakirjat toimittaisiin keskitettyyn eurooppalaiseen rekisteriin. Tämä helpottaisi, silloin ei tarvitsisi näitä samoja asiakirjoja toimittaa kahteen eri paikkaan. Eikä täten syntyisi päällekkäisyyttä, kun toimitaan useassa maassa. Katsoimme, että on tarpeellista tietää, mitä yritykset tekevät ja että yrityksellä pitäisi olla jonkinlainen keskusrekisteri, jonka kautta tietoa saa. Tämä on erittäin hyödyllinen ehdotus. Olisin kuvitellut, että on olemassa riittävästi tietoa, joka on julkisesti saatavilla, ja ettei kannata mennä liian pitkälle, ettei ehdotuksen toteutettavuus kärsi. Ehkä tietosuojakysymyksiä voitaisiin vielä pohtia, mutta enimmälti nyt on kyse asiakirjoista, jotka ovat saatavilla jossakin jäsenvaltiossa, joten minä en oikein näe, miksi tiedot, jotka ovat saatavilla yhdestä jäsenvaltiosta tarkastelua varten, sisältäisivät sellaisia tietoja, joiden ei pitäisi olla jonkun toisen jäsenvaltion kautta tai toista jäsenvaltiossa käsin nähtävissä. Ehkä me täytyy tutustua siihen hieman paremmin, mutta en nyt halua, että nyt takerrutaan tietosyökysymyksen liikaa. Me olemme EU-ssa, meillä on yhteismarkkinat, joten olisin hyvinkin kuvitellut, että se, mikä on nähtävillä tai julkista tietoa yhdessä maassa, olisi julkista tietoa kaikissa maissa. Tässä kaikki, mitä olisin sanonut tässä yhteydessä, mutta tulen syvällisemmin tutustumaan asiakirjaan sitten, kun on aika tehdä tarkistuksia. Aikaraja tulee varmaan pian vastaan. Herra Martin, haluatteko puheenvuoron vielä? Thank you very much. Äh, zunächst mal herzlichen Dank für die ja sehr klaren Beiträge. Kiitoksia näistä selkeistä puheenvuoroista. Kollega Pulman eh, funktionalismi on tietenkin tärkeä ja eh, se, että tämä olisi luettava, eh, oikeusvarmuuden toteuttava, läpinäkyvä, velvoittava ja tämä on kaikki sellaista, mitä on tässä yritetty muotoilla tekstiin. Sitten tämä keskusportaali, tärkeä asia. Kollega Bowles, olihan se aivan ihana, jos kaikki tiedot olisivat kaikista maista esille saatavissa. Ja minä muistan perustuslakivaliokunnan kokouksen, jossa jota, oli kysymys tiedosta, joka annettiin komissiolta ja neuvostolta. Ja, ja kun tiedon pitäisi olla, olla, olla kaikkien saatavilla, mehän emme pääse kaikkiin asiakirjoihin käsiksi, mutta kyllä tämä yritysrekisteri tulee olemaan sellainen. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Tarkistusten jättöaika on 10. toukokuuta kello 12. Tarkistuksia tullaan tarkastaa ensimmäinen kesäkuuta ja tarkoituksena äänestää talousvaliokunnassa toinen kesäkuuta. Ja vastuuvaliokunta äänestää, eli jurivaliokunta 23. kesäkuuta. Vielä ei tiedetä, milloin tämä tulee täysistuntoon, mutta tämä on alustava aikataulu. Tarkistus, tarkistukset siis 10.5. mennessä. Kiitos paljon. Nyt sitten iltapäivän viimeinen estysistan kohta, kohta 5, on vuoden 2011 talousarvio ja sen eri pääluokat. Andreas Schwab on esittely, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun ensimmäinen kohta hoidettiin nopeasti, niin toivottavasti voidaan tämäkin nopeasti hoitaa, vaikka tässä puhutaankin suurista rahasummista. Eli asia tulee kuitenkin riittävän hyvin tarkastella. Ensinnä toteaisin, että nyt uutta menettelyä sovelletaan Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomaan ja mukanaan tuomaan Ja talousarvio menettelyn osalta nyt parlamentti ja neuvosto yhdellä käsittelyllä päättävät yhdessä talousarviosta. Nyt ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimusta sovelletaan ja on vielä epävarmaa, osoittautuuko tämä hyväksi vai miten käy, mutta minä varjoesittelijä ja sihteeristö teemme parhaamme, jotta pärjäämme ja noudatamme tätä uutta menettelyä. Kaiken kaikkiaan äh, valiokunta vastaa yksin tästä. Äh, Czesieski äh, ensi viikolla kuudes päivä esittää osan kolme osalta ehdotuksen ja tarkistusehdotus tulee esittää 12. päivä mennessä, eli varsin tiukka aikataulu siksi, että nopeutettua menettelyä nyt käytetään ja papereista asia löytyy. En ole itse asiaa keksinyt, eli on nyt ajateltu, että tarkistukset esitetään suoraan esittelijälle. Toivottavasti se ei tuo lisätyötä mukanaan. No, tämän huomion halusin esittää. Sitten ehkä sisältöpuolesta myöskin muutama sana, eli kommentoisin niitä kohtia, jotka liittyvät eh, oman eh, valiokuntamme eh, toimialoihin kilpailukyky, tilastot ja sitten euroryhmä ja Euroopan talousalueen valvonta. Ja sitten henkilöstömenoja verotuksen osalta, verotuskysymykset, komissio kuitenkin joutui sellaisiin neuvoston jarruihin, että juurikaan ei tähän mitään uutta ole tullut. Ja sitten vielä vuoden 2011 esitykset esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden vakaus ja avoimuus. 0404 kohta ja sitten suottui sen pien mikroluotteen tukeminen 13.024 kohta. No, En nyt mene yksityiskohtiin, koska ette välttämättä ole lukeneet tätä esitystä vielä, mutta tietäneette, että Rahoituskausi kestää seitsemän vuotta ja pääpiirteet on lyöty lukkoon ja vain yksittäisten eh, kohtien välillä vain on mahdollista vaihtoja esittää. Ja tässä yhteydessä kiittäisinkin varjoesittelijöitä. Olen jo tavannutkin heidät ja he ovat yhtä mieltä kanssani siitä, että viime vuoden talousarvion linjasta tulisi pyrkiä pitämään kiinni ja tämänvuotisesta ja myöhemmässä vaiheessa sitten eh, esitettäisiin lisäys. Eli tässä vain prioriteetteihin tulisi kiinnittää huomiota, lähteä niistä liikkeelle. Ja tulen jatkossakin olemaan yhteydessä varjoesittelijöihin. Pääpainopisteet eh, esittelin jo, varsinkin tilastot. Niitä haluaisin tässä vielä painottaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon, herra Ludvigson. Tack för ordet, fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain todeta, että tässä nyt prosessin dynamiikka tulee muuttumaan. Jos me haluamme todellista vaikutusmahdollisuutta tähän tulokseen, niin meidän täytyy reagoida sellaisessa vai- sopivassa vaiheessa. Tämä varmastikin aika pian saamme tällaisen selvän kannan. On myös tärkeää puhua yhdellä äänellä. Ekonin kannalta äh, voin sanoa, että me saamme asemme paremmin läpi, jos me olemme yksimielisiä. Tässä ensimmäisessä vaiheessa pitäisi löytää konsensus poliittisten ryhmien kesken Eh, sillä tavalla, että Ekonilla itsellään valiokunnalla olisi näkemys komission ehdotuksesta. Esittelijä toimii hyvin rakentavasti ja ensimmäiset eh, näkemykset vaikuttavat siltä, että konsensus on mahdollinen. Mitä sitten budjettiehdotukseen tulee komission ehdotukseen? niin melko hyvin täällä on rahoitusta järjestetty. Ja e, joitakin kohtia kuitenkin olisi syytä parantaa, mutta näin yleisesti ottaen komission ehdotus on hyväksyttävä. Jos katsotaan tässä budjettiluonnoksen e, tätä ehdotusta, niin siellä on kaksi keskeistä asiaa otsake yksi, siinä on hyvin kapea marginaali, vaikkakin tässä on ollut, tätä on jo lisätty aikaisempiin luonnoksiin nähden. 50,1 miljoonaa euroa niin on hyvin pieni. Kuitenkaan marginaali ei anna mitään liikkumavaraa, jotta voisimme asioita parantaa. Neuvosto varmaankin protestoi tästä, mutta meidän täytyy miettiä, miettiä tämän marginaalin, eh, marginaalin liikkumavaraa lisätä sillä tavalla, että kattoa monivuolisessa budjetissa nostettaisiin. Sitten 2020-strategian rahoitus. Komissio ei tunnu olevan halukas ottamaan tänne eh, uusia varoja tähän lippulaivahankkeeseen. Täällä kuitenkin sen sijaan laitetaan etikettejä jo sovittuihin menoja. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että täysin uusia rahoja ja täysin uusia aloitteita tarvitaan, jotta me saamme tämän 2020 strategian toteutettua. Se strategiahan on rahoitettu 1A-otsakkeesta pääsääntöisesti ja nämä ovatkin nämä mainitsemani asiat nyt tärkeimmät kysymykset. Me emme voi tehdä mitään muuta enää yksi A-kohdassa. Ja nyt meidän pitäisikin selkeä signaali lähettää komissiolle, että näihin tarvitaan lisää. Jos ei saada lisävaroja 2020 strategiaan, niin siitä ei tule uskottava. On niin tavallista, että kun kauniita sanoja puhutaan, niin kyllä olisi tärkeää antaa niiden taakse myös rahaa. Sitten erityiskysymyksiin se, että koordinointi ja valvonta varoja tässä rahoitusunionissa vähennetään, niin se on vähän epäilyttävää. Meidän pitäisi vahvistaa osallistumistamme. Täällä sitten tilastot. Minä voin siinä kohdin tukea täysin komissiota. Tällainen yleinen varojen lisääminen on ö, positiivista. Siis yleinen varojen ö, lisääminen on positiivinen, mutta eräistä muista vähennyksistä pitäisi vielä keskustella, koska kyllä tämän tilastoinnin osalta – Eh, meidän pitäisi olla vahvoja. Viime vuosien tapausten eh, valossa ymmärrämme, että luotettavaa tilastointia finanssimarkkinoilta tarvitsemme. No sitten tullikysymykset. Minä en voi olla budjettiehdotuksen takana komission ehdotuksen, ellei selitetä miten nämä kansainväliset yhteistyörahat, miten, miksi ne ovat tällaiset. Mitä sitten tulee uusiin valvontaviranomaisiin ja niiden, sen rahoittamiseen 10-12, täällä on noin 15 miljoonaa euroa ja se tuntuu juuri siltä summalta, jota tarvittaisiin näiden viranomaistoimien rahoittamiseen – koska nehän ovat painopistealueitamme tulevina kuukausina. Se, mikä myöskin on positiivista, on, että kilpailuasioihin komissio ehdottaa lisäystä. EUn on nyt oltava voimakkaampi näissä kilpailuasioissa kuin aikaisemmin. Sitten on vielä tärkeitä kysymyksiä, joista pitäisi keskustella mitään suuria yllätyksiä täällä komission ehdotuksissa ei ole, eikä mitään huomattavaa eh, epätasapainoa meidän valiokuntamme kannalta. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Karas. Kiitoksia. Sitten herra Karas. Niin, esittelijä. Täydentäisin seuraava. No niin, tässä ei paljonkaan nyt pelivaraa ole poliittisesti tärkeille toimille. Se ei ole hyvä asia. Meidän on jostain hankittava tätä pelivaraa, koska vain silloin politiikan teko on mahdollista, että me ole mikään pelkkä jakokone täällä. Ja sitten toinen asia, Eurooppa 2020 tavoitteet niiden budjetin kautta on muodostuttava välineiksi. Eli talousarvio 2011, sen tulee heijastella 2020 strategiaa, eli siksi pelkkä statuskomenettely ei kelpaa. Ja kolmanneksi, Eurooppa 2020 strategiassa on kaksi avainkysymystä vastaukseksi kriisille, eli tarvitaan enemmän eurooppalaisia projekteja, kun puhutaan innovaatiosta, investoinnista, koulutuksesta ja työllistämisestä. Niitä tarvitaan. Näin ei kuitenkaan tapahdu, jos lähdetään liikkeelle pelkästään jäsenmaiden talousarvioista. Meidän on oltava johtoroolissa ja toimittava omalta osaltamme myöskin. Ja sitten eh, neljäs kohta liittyy Eurostat-kertomukseen. Jos nykyiset tuet, Kreikan ja muiden tuet <clears throat> halutaan saada parempaan valvontaan kuin mitä on aikaisempien direktiivien puitteissa tapahtunut, niin tällöin Eurostatia tarvitaan, mutta sen resursseja, henkilöstö ja muita resursseja on lisättävä. Ja tämä seikka on myöskin huomioita vuoden 2011 talousarviossa. Jos näin ei tehdä, menetämme poliittista uskottavuuttamme, kun poliittisia painopisteitä me tässä vaiheessa asetamme. Kiitos. Paris, uh, Mr. <clears throat> Ja, Ähm... Kiitos paljon. Minunkin huomioni kiinnittyy saman asian, kun tarkastin näitä lukuja, että tässä on suhteettoman suuri lisäys ulko- ja turvallisuuspolitiikan kohdalla. Tässä herää peruskysymys, ainakin omassa ryhmässäni. Onko tämä tarpeellista, kuten edellinen puhuja totesi, onko, tarvitaanko näin suurta lisäystä, kun tehdään infrastruktuuriinvestointeja ja sitten toisaalta tarkastellaan työllisyyttä ja köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista taistelua. Ja meidän pitäisi toimia kestävällä tavalla ja antaa kestäviä impulseja, pistää täytäntöön politiikkaa ja täytäntöönpanon suhteen pitää tehdä paljon enemmänkin kuin mitä se tänä vuonna tehdä. Meidän täytyy tehdä investointeja, niin kuin edellinen puhe totesi. Minunkin mielessäni herää kysymys, joka liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Onko voidaanko sieltä ehkä siirtää rahaa, koska siellä on aivan suhteettoman suuri lisäys menneeseen verrattuna. Thank you very much. Anybody else? Kiitoksia. Haluatko kukaan muu puheenvuoron? No, sen tapauksessa herra Schwab saa vielä puheenvuoron. Saa sinulle vastata. Aivan lyhyesti kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kollegoja näistä arvokkaista mielipiteistä. Mutta minä haluaisin ehkä tässä nyt kuitenkin sosiaalidemokraateista ruotsalaiselle kollegalleni sanoa, että on hyvin tärkeää meille se, että me yhdessä ja yli puolueen rajojen voimme hyväksyä tämän eh, budjettiehdotuksen. Ja, ja se olisi todella tärkeää meille. Sitten Otmar Karasin. On tietenkin hyvin tärkeää, että me teemme politiikkaa niiden varojen eh, mukaan, niiden varojen mukaan, joita komissio meille ehdottaa. Ja tämä strategia 2020 on tietenkin juuri tällainen kysymys. Kollega Klute, on totta, että ulko- ja puolustusbudjetti on paljon suurempi kuin aikaisemmin, mutta No, täällä on tällainen tekninen huomautus, minkä nyt annan. Jos me nyt yritämme tähän puuttua, minä haluaisin, että toimisimme niin, että me puutumme vain omaan toimivaltaamme kuuluviin kuluihin ja niiden oikaisemiseen mielemme mukaisiksi. Minä haluaisin tehdä yhteistyötä puheenjohtajien ja varjo eri esittelijöiden kanssa tulevina viikkoina. Ja neuvotteluista ja keskusteluista sitten he, kuuluu sitten myöhemmin. pahoittelen sitä, että tässä on koko ajan näin kiire. Thank you very much. So, uh... Kiitos. Eli 21.6. käsitellään esitystä 11, 19. päivä heinäkuuta takarajatarkistuksilla ja Ekon äänestää 6. päivä 9. ja e, johtovalikokunta sitten e, syyskuussa ja sitten e, lokakuun täysistunnossa äänestetään. No niin, tässä kaikki tältä päivältä ja voin päättää tähän kokouksen. Ja niin kuin alussa totesin, Ruolkaaro ei pääse tänne vieraksemme huomenna aamulla, mutta kello 9.30 alkaen huomenna käymme valiokunnan sisäistä keskustelua Kreikan tilanteesta ja muista kysymyksistä, joista haluatte puhua. Ja sitten Barnier tulee vieraksemme, eli hyvin ehdimme lämmitellä ennen kuin saamme komissaarin vieraksemme. Kiitos kaikille ja nähdään huomenna aamulla.